Dear colleagues, please be seated. Kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Jos kaikki istuutuvat, niin voimme aloittaa kokouksen. So colleagues, um... Hyvät kollegat, hyväksymme esityslistan. Jollei vastalauseita ole, niin esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoituksia on vain yksi. Kuuntelemme kolmea ehdokasta Euroopan yleiseksi syyttäjäksi. Artikla 14 mukaisesti asetuksessa 2017-1939 Euroopan parlamentti ja neuvosto yhteisellä sopimuksella nimittävät Euroopan pääsyyttäjän seitsemän vuoden kaudeksi, jota ei voida uusia. Sen luettelon pohjalta, jonka valintalautakunta on määritellyt saman artiklan pohjalta julkisen haun perusteella. Kuuntelemme kolmea ehdokasta tänään yksi kerrallaan. Kollegat, kollegat, jotka tulevat saliin, tehkää niin hiljaa. Muistutan, että Libe on esittänyt ehdokkaille alustavat kysymykset, kolme kysymystä. Ehdokkaat ovat vastanneet näihin kysymyksiin kirjallisesti ja kaikki kieliversiot on jaettu jäsenille näistä kysymyksistä ja vastauksista. Me arvomme, ketä ehdokasta kuulemme ensimmäiseksi. Haluan toivottaa, toivottaa tervetulleeksi tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Greslen ja kaikki valiokunnan jäsenet mukaan tähän kokoukseen. Kuuleminen on järjestetty puhemies Tajanin määrittelemiin periaatteiden pohjalta, joista hän kirjoitti kirjeessään 21. helmikuuta. Myös tämä kirja on jaettu jäsenille. Annan nyt puheenvuoron talon, talousarvojen valvontavaliokunnan puheenjohtajalle pariksi kolmeksi minuutiksi. Edustaja Gressel, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin kiittää. Olemme iloisia siitä, että tämä yhteinen kuuleminen on mahdollinen. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan äh, pääsyyttäjän tehtävänä, äh, syyttäjän viraston tehtävänä on valvoa EUn taloudellisia etuja. Olemme iloisia, että 20 vuoden työn jälkeen että olemme niin pitkällä, ja voimme valita tämän henkilön, että voimme tehdä oman valintamme, ja siksi voi vain todeta yhden asian. Tulipa kenestä tahansa äh, pääsyyttäjä, toivotamme hänelle paljon menestystä. Me tarvitsemme tätä virastoa ja hyvin me tulemme varmastikin yhdessä rakentavasti seuraamaan tämän elimen toimintaa. Thank you very much, Ms. Gressler. Kiitos, edustaja Gressle. Hyvät jäsenet, nyt jatkamme tätä menettelyä. Arvomme ensimmäisen ehdokkaan nimen. Kuulemme häntä ensimmäiseksi. Tässä kuoressa on kolmen ehdokkaan nimet lapuilla. Hyvin jännittävä tilanne. No niin, sitten käsi sujahtaa kuoreen ja nostamme sieltä ensimmäisen ehdokkaan nimen. There are three names of three candidates. Kolme nimeä, kolme ehdokasta. Okay, um, thank you for that point of order. No, kiitos tästä työjärjestyspuheenvuorosta edustaja McAvey. Siitähän olikin suuri apu. Ensimmäisen ehdokkaan nimi. Andres Ritter. Hyvät kollegat, selitän vielä menettelyn. Ehdokkaat istuvat tässä korokkeen toisessa päässä. Yleensä meillä on tässä edessä koroke. He saavat tästä mukavat istumapaikat ja hieman aikaa jotta paikat löytyvät. Otamme eh, aikaa, jotta kaikki ehdokkaat saavat yhtä paljon aikaa käyttöönsä. Eli jokaisen ehdokkaan aika on tiukkaan määritelty ja rajattu. Pyydämme nyt Andres Ritteriä nousemaan tänne korokkeelle. Muutama minuutti aikaa, jotta paikat löytyvät. Okay, so colleagues, um, following the, the drawing of that first name... Nyt olemme arponeet ensimmäisen nimen. Sen jälkeen etenemme aakkosjärjestyksessä. Eli ensin Ritter, sitten Bonert ja viimeiseksi Kövasi. Tässä järjestyksessä kuulemme ehdokkaita. Ensimmäinen ehdokas muutaman minuutin kuluttua. And there's nothing else for me to do in that time. Minulla ei tällä välin liene muuta tehtävää. So colleagues, while the candidate is... Kollegat, kun ehdokas nyt siirtyy paikkoilleen, niin voin kertoa teille hieman, miten kuuleminen on järjestetty. Ensin ehdokas esittää maksimissaan seitsemän minuutin alustuspuheenvuoron. Tämän jälkeen voi esittää kysymyksiä ja kuuntelemme vastauksia yhteensä 63 minuutin ajan. 14 kysymystä Liben jäseniltä, kaksi kolmasosa ajasta, ja sitten seitsemän kysymystä kontin jäseniltä, yksi kolmasosa ajasta, ja kaikki kysymysvastaussessiot kestävät kolme minuuttia, eli minuutin kysymyksiä ja kahden minuutin vastauksia. Muistakaa myös, että puheenjohtaja Gressley ja minun täytyy olla tiukkoja puheajan suhteen. Eli eh, mikrofoni sitten katkaistaan, jos puheaika ylittyy. Kaikella kunnioituksella. Muutoin viimeisille puhujille ei jää lainkaan puheaikaa. Mr. Sugar, do you have a point of order? So, ah, haluatte siis vain puheaikaa. Haluatte nimenne puhe, puhujalistalle, eikö niin? Uh, so interpretation is provided. Tulkkaus on käytössä. Me voitte käyttää äidinkieltänne ja pitää mielessä se, että puheenne tulkataan. Älkää siis puhuko liian nopeasti. Tämä yleisenä ohjana. Ja nyt sitten vain odotamme ensimmäistä ehdokkaasta. Mistä hän tulekaan? Ehdokkaat tulevat odotussalista. Pari minuuttia siihen menee, että he saapuvat paikalle. Odottelemme kärsivällisesti muutaman minuutin ja ehdokas saapuu paikalle. Okay, colleagues, um, the uh, first... Hyvät kollegat, ensimmäinen ehdokas asettautuu paikoilleen. Andres Ritter on ensimmäinen kuultava ehdokas. Hyvät kollegat, asettautukaa paikoilleen. Annamme nyt ehdokkaalle mahdollisuuden asettautua paikoilleen. Hyvät kollegat, ensimmäinen ehdokas käynnistää oman puheenvuoronsa. Eli olisi hyvä, jos vielä seisovat kollegat yrittäisivät päästä istualleen. No niin, Andres Ritter saa seitsemän minuuttia puheaikaa. Hän voi käyttää alustuspuheenvuoron ensin. Seuratkaa myös kellon kulkua, kun aika äh, on käytetty loppuun, niin puheenvuoronne päättyy. Tämän jälkeen teille esitetään kysymyksiä Yksi minuutti per kysymys ja kaksi minuuttia per vastaus. Ja kello kulkee. Noudatamme todellakin kelloa tarkkaan. Ja kaikki ovat valmiita. Jos te olette valmis, niin voitte aloittaa seitsemän minuutin alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, for... Äh, kiitos äh, herra puheenjohtaja siitä, että sain äh, puheenvuoron. Herra puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja, arvon jäsenet. Vaikkakin eh, vaikuttaa aika itsestään selvältä, niin ihan eh, yleinen kysymys, keskeinen kysymys on se, miksi me tarvitsemme EPPOa. Tai toisin sanoen, eh, mistä me tulemme, kun olemme ilman EPPOa ja mihinkä me menomme EPON kanssa. Petos ja korruptio unionin budjettia vastaan vahingoittaa taloudellisia resursseja unionissa. Mutta kuten te tiedätte, tässä on myös laajempi ulottuvuus. Petos ja korruptio myös se heikentävät unionin uskottavuutta veronmaksajien silmissä. Joten unionin taloudellisten etujen suojelu on hyvin tärkeä asia. Voimme identifioida kolme pääsuuta syytä sille, miksi rikossyytteitä PIFin puitteissa ei ole hoidettu mahdollisimman tehokkaasti. Se kaikki liittyy siihen tosiasiaan, että syytteiden nostaminen on ollut tähän asti hyvin kansallinen lähestymistapa. Ensinnäkin äh, rikospolitiikka äh, on ollut PIFin suhteen hyvin äh, sirpaloistumista. Ja huolimatta kaikista saavutuksista, niin kansallisella tasolla ei voida hoitaa unionin tason ongelmaa. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää että muodostaa EPPO ja muodostaa sen kautta ihan oma politiikka, rikosoikeudellinen politiikka. Ja tämä voidaan vain saada täysin riippumattomalla elinellä, elimellä. Ja se on, sen täytyy olla täysin riippumaton. Toisekseen, kansallisissa oikeusjärjestelmissä ei aina oltu valmiita innokkaasti tutkia ja syyttää rajat ylittäviä rikoksia. Lähinnä niissä on rajoituttu kansallisiin näkökulmiin. Ja tästä syystä tarvitaan tällainen yksi keskitetty kansallisten, kansallisvaltioiden yläpuolella oleva virasto. Kolmanneksi myös se, että ei olla kyetty tutkimaan kunnolla PIF-rikkomuksia, on johtunut siitä, että kansallisella tasolla ei ole ollut tarpeeksi resursseja. Ja tuntuu siltä, että ei ole tavallaan ollut resursseja tutkia tällaista monimutkaista kriminaalista toimintaa. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää käyttää kaikkia niitä resursseja, mitkä on käytössään hyvin tehokkaasti, ja että kerätä ponnisteluita yhteen, luoda synergiaa ja saada aikaan hyvää yhteistyötä kaikkien kesken. Unionin tasolla lähinnä kysymys on Olafista, Eurojustista ja Europolista. Ja synergiat näiden EU-elinten kanssa on yksi tärkeä asia. Suhde Olafiin on erityisen tärkeä. Olaf ja Eppo, kuten te tiedätte, täydentävät toisiansa. Siinä tavallaan katetaan saman kolikon kaksi puolta. Mutta tämä ei lainkaan kuitenkaan vähennä, miten tärkeä rooli myös Eurojustilla ja Europolilla on, kun se tukee EPPOa mandattiinsa rajoissa. Jos mietitään, miten tehokkaasti voidaan käyttää resursseja, niin erityisen tärkeää olisi se, että EPON suhde kaikkiin näihin unionin muihin toimielimeen ei olisi päällekkäinen, taikka myöskään jättäisi mitään aukkoja piffin. EPP on riippuvainen yhteistyöstä osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa, varsinkin mitä tulee siihen informaatioon, mitä se tulisi saamaan kansallisilta viranomaisilta. Nopea ja luotettava informaation vaihto ja virta tulee olemaan hyvin tärkeää EPON työlle. Mitä tulee sitten jäsenvaltioihin, jotka eivät osallistu mukaan EPPOon, niin olen vakuuttunut siitä, että voidaan tehdä hyvää yhteistyötä tapauskohtaisesti. Asetuksessa äh, on mahdollistettu tällainen yhteistyö, mutta minun näkemykseni mukaan äh, pitäisi olla myös ihan oma äh, omia tällaisia välineitä, jotta voidaan taata oikeudellisesti turvallisuus ja selkeys. Mitä tulee kansainvälisiin järjestöihin, niin siinä on, tilanne on hyvin monimutkainen. Ja meidän täytyy saada aikaan päätöksenteko mahdollisimman nopeasti. Meillä täytyy olla hyvin selkeät sisäiset säännöt, niiden täytyy olla käytännölliset. Ja minä näen pääsyyttäjän roolin tällaisena promoottorina ja moottorina hyville käytänteille. Mitä tulee sitten yksittäisiin tapauksiin, joita EPON on hoidettava, niin toivon mukaan saamme mahdollisimman nopeasti informaatiota, koska se tulee olemaan avain oikeaan ja hyvään päätöksentekoon. Ja tämän vuoksi monet eurooppalaiset pääsyttäjät tulevat tekemään yhteistyötä rajat ylittävissä tapauksissa. Tämän kaiken niin, niin EPPON luominen, perustaminen on valtava askel eteenpäin. Sen lisäksi EPPO on myös se avainelementti, ei tokikaan ainoa, hyvin uudessa, täysin uudessa oikeudellisessa ympäristössä PIFin alalla, jotta voidaan pitää ja täyttää Euroopan veronmaksajille annettu, annetut lupaukset, niin siinä on kysymys nimenomaan siitä, että miten tässä työ saadaan sopeutettua PIF-järjestelmään. Sen lisäksi se, että EPPON pitää raportoida tälle talolle, ei ole mikään rajoitus, vaan se on nimenomaan turva riippumattomuudesta. Lopuksi minä toivon, että me saamme aikaan hyvää ja tehokasta, äh, tehokkaata sy- äh, syytöstoimintaa ja minun uskoni on, että äh, pääsyyttäjä ja yleiset syyttäjät ovat nimenomaan lainvalvojia. Hyvä ja tehokas toiminta tässä on nimenomaan keino turvata individuaaliset oikeudet sekä unionin lainsäädäntö. Kiitos. Kiitos herra Ritter. Te olitte ensimmäinen ehdokas. En halunnut keskeyttää teitä. Salissa on turhaa liikehdintää. Pahoittelen, jos tämä äh, häly häiritsi teitä. Eli kyseessä on nyt työpaikkahaastattelu. Hyvät kollegat, äh, kunnioittakaa ehdokasta. Tämä täytyy merkitä ylös myös pöytäkirjoihin. En halunnut keskeyttää teitä kuitenkaan kesken puheenvuoronne. Kiitos tästä alustuksesta. Sitten menemme suoraan kysymyksiin. Ensin edustaja Metsola kansanpuolueesta. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thank you for your presentation. Kiitos, herra Ritter. Kiitos esityksestä. Voisitko kertoa hiukan enemmän kokemuksestanne korkean tason tapauksessa käsittelystä, jotka saavuttavat julkista ja tiedotusvälineen huomiota, koska te joudutte varmasti EPOssa käsittelemään kaikkein tiukempia tapauksia, jotka liittyvät myöskin poliittista, poliittisia yhteyksiä. Olemme nähneet, että kansalliset viranomaiset ovat usein joko kieltäytyneet toimimasta tai tutkimasta tai jopa nostamasta syytteitä, kun on ollut kysymys rikoksista. Miten suhtaudutte jäsenvaltioihin, jotka eivät halua harjoittaa yhteistyötä? Ja lopuksi voisitko antaa esimerkkejä metodeista, joita rikollisjärjestöt käyttävät, ja silloin kun on pedoksesta, joka kohdistuu budjettiin, mitä näytte suhtautua ja toimia näiden tapauksessa. Herra Ritter, kahden minuutin vastaus, olkaa hyvä. Tämä on varmastikin yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Kuten totesin, syyteviranomaisen tehtävä on tiukasti sidottu legaaliuuden peri, periaatteeseen. Jos on tietoa mahdollisesta rikollisesta teosta, silloin syyttäjän täytyy toimia. Mitä tukea hän sitten saa, se riippuu organisaation rakenteesta, johon hän kuuluu. Tosiasia, että Euroopan syyttäjän virastolla on tietty riippumattomuus ja tietty valta, jonka se saa siksi, että se on eurooppalainen viranomainen, on asia, joka tekee uskoakseni mahdolliseksi sen, että myös julkisessa keskustelussa voidaan tehdä selväksi, että näitä tapauksia on tutkittava. Mahdollisuudet, joita on sille, että eurooppalainen syyttäjän viranomainen saisi jonkin tapauksen vietyä niin pitkälle, että nousee, nostetaan syyte ja sitten jos jossakin valtio, jäsenvaltiossa ollaan vastuuta vastaan, on asia, joka pitää sitten käytännössä nähdä, mutta uskon kovasti, että silloin parlamentti pystyy antamaan tukea, koska on antava, raportoitava toiminnassa myöskin parlamentille, joten uskon siitäkin syystä, että tällaista tukea on. Ja se, että luodaan riippumaton viranomainen, silloin tärkeää on se, miten paljon valtaa sillä on todella myöskin toimia ajatellen vaatimuksia, jotka liittyvät nimenomaan tähän legaaliuden periaatteeseen. Ja me olemme, meillä on ollut tapauksia, joissa olen, josta olemme saaneet paljon arvostelua julkisuudessa siksi, että olemme toimineet eurooppalaisten veronmaksajien eh, etujen hyväksi, ja koska me olemme ottaneet syytteitä myöskin eh, poliittisia toimijoita vastaan, meitä on arvosteltu, mutta hyvän syyttäjän tehtävänä on tietää se, että on painostusta, mutta myöskin nyt todella täytyy kunnioittaa puheaikoja. Tässä tuli ensimmäinen varoitus teille. Toinen kysymys. Edustaja Zippel ST-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Ritter. Kiitos, herra Ritter. Voitteko selittää, millä tavalla täytätte kaikki vaatimukset, joita asetamme pääsyyttäjän tehtävälle. Artiklassa 14 asetuksessa nämä vaatimukset eh, listataan. Teidän riippumattomuutenne täytyy olla ehdoton. Teidän täytyy täyttää ne vaatimukset, jotka asetetaan korkeammalle syyttäjäviranomaiselle kyseisessä jäsenvaltiossa. Voitteko kertoa meille myös, mistä lähtien olette täyttänyt nämä vaatimukset? Ja sitten kahden minuutin vastaus, herra Ritter, olkaa hyvä. Saksan järjestelmän kannalta katsottuna äh, tätä on ehkä vaikea ymmärtää. Minä uskoakseni meillä on siitä lähtien riippumattomuuden edellisyys täytettynä, kun me tulemme virkaan siksi, että se, että voi olla syyttäjä äh, ja vain odottaa lakeja, jotka on olemassa. Joten ei ole olemassa mitään erityistä valvontaa sen suhteen, onko, onko tällaisen riippumattomuuden äh, hallinnassa vai ei. Se on olemassa väistämättä. Tämä siis tästä riippumattomuudesta. Muut edellytykset, jotka on lyöty lukkoon, eli että täytyy olla pätevä korkeinta tehtävää varten, on jotakin sellaista, mikä Saksassa saavutetaan sillä, että eri vaiheiden kautta koeaikojen kautta korkeampien viranomaisten tehtävissä osoittaa, että on pätevä ja että on saanut sellaisia eh, hallinnollisia taitoja, joilla pystyy toimimaan korkeammassa tehtävissä ja uskoakseni olen nämä eh, urani aikana eh, saavuttanut, mutta mutta minulle henkilökohtaisesti tämä riippumattomuus on hyvin tärkeä ulottuvuus ja se on syy siihen, miksi olen jäsenä myöskin kansainvälisessä eh, jossa eh, ollut mukana työskennellessä yleismaailmallista eh, tuomarien säädöstöä laatimassa ja olen myöskin ollut mukana siellä rikosoikeuden piirissä. Tämä on asia, joka minulle on ollut aina tärkeää ja toimintani puitteissa Saksan äh, tuomariliiton puitteissa minulta on usein kysytty tilanteista eri maissa, ja olen antanut siihen myöskin oman, kant- niin oman kantani. Thank you very much and for the... Kiitos. Sitten ECRn puheenvuoro Helka Stevens. Yksi minuutti, olkaa hyvä. My apologies, she's not here. We go... Pahoittelen, hän ei ole paikalla. Sitten sitten ALDE-ryhmästä, olkaa hyvä. President. Kiitos. Puheenjohtaja herra Ritter, minulla olisi kaksiosainen kysymys. Tämä viittaa myös kirjallisiin vastauksiin. Ensimmäinen osa kysymyksestä liittyy tuleviin suhteisiin Euroopan syyttäjänviraston ja jäsenvaltioiden välillä, jotka eivät osallistu toimintaan. Niin miten aiotte käyttää kansallisten eurojusto yhteyshenkilöiden verkostoa? Euh, nouvellement créé pour garantir que les États non... Miten taataan, että ei osallistuvat maat eivät estä syyttäjäviranomaisen tekemää työtä, vaan pikemminkin rohkaisevat sitä? Ja toinen osa kysymyksessäni liittyy syyttäjäviraston toimintaan. Yksi huolistamme, kun asetusta on laadittu tältä osin, oli se, että kyse ei olisikaan täysin eurooppalaisesta toimijasta, vaan että kansalliset edut nousisivat tässä etusijalle. Mihin toimiin konkreettisesti ryhtyisitte, jotta todella syyttäjävirasto on todella eurooppalainen ja riippumaton? Kiitos. Mr. Ritter, please. Herra Ritter, kaksi minuuttia. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen ei mukana oleviin jäsenvaltioihin ja Eurojustiin. Tilanne on nimenomaan niin, että Eurojustin rooli on hyvin tärkeä. Vaikkakin Eurojust on, ei ole vastuussa samoista aloista, mistä yleinen syyttäjä tai pääsyyttäjä on vastuussa. Eli se mahdollisuus, että Eurojust aset asetuksen ja Euroopan pääsyttäjän asetuksen välinen suhde on se, että Eurojust osallistuu pääsyyttäjän toimiin. Eli tämä on se mahdollisuus, mikä on niin, että voidaan täysin suojella Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelusta, koska muuten tämä olisi hyvin sirpaleista tämä suojelu. Ja Eurojust voi tämän osallistumisen ja läheisen yhteistyön EPPON kanssa tuoda oman kortensa kekoon siinä, että yhteistyö on erittäin tehokasta myös niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät osallistu EPPOon. Tästä tulee kuitenkin eh, suuri eh, tehtävä ja siitä täytyy eh, neuvotella, Eppon tulee neuvotella tästä jäsenvaltioiden kanssa se, että meillä on mahdollisuus saada tällainen delegoitu ja se oli ehkäpä yksi mahdollisuus. Mutta kuitenkin riippumattomuus on huomioitava ja pidettävä mahdollisimman tiukat kriteerit asetuksessa. Kiitos. Eva Jolie for the Green. Kiitos vihreistä. Eva Jolie, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Herra Ritter, halusin kysyä teiltä seuraavaa. EPPON rakenteessa on sellainen rakenne, että Siinä toimii kansallisia syyttäjiä tapauksissa, jotka liittyvät tiettyyn jäsenvaltioon, ja tutkinta annetaan sitten tällaiselle valtuutetulle syyttäjälle. Miten käsittelisitte sellaista tilannetta, että tällainen valtuutettu syyttäjä ei toimisikaan? Eli miten saisitte tilanteen eh, ikään kuin tästä umpikujasta tai jumista eteenpäin? Omassa maassani ikävä kyllä meillä on sellainen perinne, että usein syyttäjät ovat liian lähellä valtaa pitäviä. Mr. Ritter, please. Herra Ritter, olkaa hyvä. Kiitollinen tästä kysymyksestä, koska siitä lähtien, kun olen ollut tekemistä tämän eh, Euroopan syytäväranomaisen kanssa, olen itse kysynyt tätä, mikä olisi mahdollista, jos tällainen eh, valtuutettu eurooppalainen syyttäjä – ei toimisi sen tehtävän mukaan, jonka hän on, toimiksen mukaan, jonka hän on saanut, mitä valinnalla on tässä hyvin suuri merkitys. Täytyy olla kollegoja, joista voi olettaa, että he <clears throat> täysin toimivat eurooppalainen syyttäjäviraston tehtävässä. Muussa tapauksessa asetuksessa on, on tätäkin mahdollisuutta varten olemassa ratkaisu, että silloin, silloin tämä eurooppalainen syyttäjäviranomainen ottaa tämän asian hoitaakseen. Tämä kuitenkin merkitsee suurta lisärastusta koko järjestelmälle. Jos näin kävisi, parasta on, että paine, joka, jonka tätä Euroopan syyttäjävirasto aiheuttaa, se, että pääsyyttäjä aiheuttaa painetta yksittäisiin jäsenvaltioihin, että se voi johtaa siihen, että asia viedään menestyksekkäästi päätökseen. Minun on sanottava rehellisesti, että minä itsekään en tiedä, miten tällaisessa tilanteessa konkreettisesti asia voitaisiin muuten eh, järjestää kuin pyrkimällä pääsemään jäsenvaltion kanssa eh, yksimielisyyteen tai että eh, tapahtuu muu, jokin muu mahdollisuus saada tämä asia tutkittua tai <clears throat> että asian ottaisi sitten hoitaakseen ää, euro kyseisen maan syyttäjä. Kiitos. Thank you, uh, Emil Radev. Kiitos, Emil Radev. EPPstä, olkaa hyvä. Уважаеми господин Ritter, ваш... Herra Ritter, teillä on takananne vaikuttava ura. Teidän ansioluottelunne osoittaa, että teillä on paljon kokemusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti Todennäköisesti olette joutunut käsittelemään hyvin korkean profiilin tapauksia ja myös arkaluonteisia tapauksia, joissa kyse on ollut EU-varoista. Tällaiset tapaukset olisivat ikään kuin joka päivästä työtänne Eppon pääsyyttäjänä. Voisitteko kertoa meille esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa kyseessä ovat EUn varoihin kohdistuneet petostapaukset ja sellaiset tapaukset, joihin on kohdistunut paljon mediahuomiota ja myös suuren yleisön kiinnostusta. Millaisena näette tulevan kehityksen ja toiminnon EPPOssa? Kiitos. Mr. Ritter. Herra Ritter. Ehkä voisin aloittaa tällä toisella osalla kysymystä. Kuten alkupuheessani totesin, uskon suuresti siihen, että aukoton Euroopan unionin taloudellisten etujen suoja on varmaa vain silloin, kun on olemassa Euroopan laajuinen lähestymistapa viranomaisella, joka on riippumaton, jolla on riittävät resurssit ja joka myös jolla on sellainen, että sillä on yhteinen strategia ja politiikka, niin että sillä voi olla johdonmukainen lähestymistapa, joka voi myöskin sitten puuttua ilmiöön, joka on Euroopan laajuinen. Jos kysytte sitten sitä, mikä olisi siis suurin tapaus, jonka kanssa itse olen ollut tekemisissä, voin, en voi sanoa teillä aivan kaikkea tapauksesta, koska sinänsä tapaus ei ole vielä täysin päätökseen viety, mutta se on tapaus, jossa sillä, että keinotekoisen jaettiin eräs hanke, kierrettiin eurooppalaisia tukia koskevia määräyksiä. Tämä siis syyttäjäviranomaisen kautta katsottuna, joka syntyi 22 miljardin euron vahinko. Ja tässä vaiheessa mahdollisesti tämä, jos tässä olisi syytä nostettu, niin olisi mukana myöskin poliittisia toimijoita ja pitemmän aikaa tein tutkintaa toteutettiin. Mukana oli myöskin Olaf, ja tässä tapauksessa lopulta sitten nostettiin syyte ja ase on nyt ensimmäisessä tässä päättynyt siihen, että äh, ei langitettu tuomiota, mutta tapaus on uudelleen tuomioistuimen käsiteltävänä. Thank you, Katarina Chinichi. Kiitos, Katarina Kinichi. Asset D-ryhmästä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Me... Kiitos, puheenjohtaja herra Ritter. Suhde, täytäntöönpano, vallan ja toisaalta syyttäjälaitoksen välillä on säädelty eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Millä tavalla edistäisitte Euroopan tason syyttäjäviranomaisen tehtävää ja talousrikostutkintaa silloin, kun rikokset kohdistuvat EUn etuihin. Tilannehan vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Miten varmistaisitte artiklan 6 mukaisen toiminnallisen riippumattomuuden? Miten tämä taataan kaikilla tasoilla EPPOssa? Kiitos. Frage. Ich, äh, ich denke, dass äh, zu Recht die Unabhängigkeit ihan oikeutetusti te puhutte paljon sytä viranomaisen riippumattomuudesta. Ilman tätä riippumattomuutta niin olisi voitettu hyvin vähäisen ja tämä on ollut kuitenkin menestystarina. Ja kuten jo alustuspuheenvuorossani sanoinkin, miksi minä uskon, että riippumattomuus on tärkeää ja se on välttämätöntä, että saadaan aikaan hyvää tutkimustyötä. Ja palaan myös siihen näkökulmaan, että miten voimme varmistaa, että tämä valtuutettu syyttäjäviranomainen vastaa näitä riippumattomuuskriteereitä. No, on ne tietyt edellytykset, jotka on kuvattu, ja joku, joka siihen nimitetään, hänen täytyy täyttää nämä kriteerit. Meidän ei tule myöskään unohtaa, että eurooppalainen pääsyyttäjä tulee olemaan se, joka yhdessä kollegion kanssa etsii ne henkilöt, jotka parhaiten täyttävät nämä riippumattomuuskriteerit jäsenvaltioissa ja osallistuu sitten aktiivisesti siihen, että valitaan parhaat henkilöt takaamaan tämä riippumattomuus. Tämä on se vahvin mekanismi ja vahvin valvonta, joka on ylipäätään mahdollista. Ja sitten sen perusteella täytyy valita sovelijat ehdokkaat. Um, Edustaja Stevens on saapunut paikalle. Hän saa lopuksi puheenvuoron, jotta ryhmien tasapaino säilyy. Seuraavana puheenvuoron saa Monika Makovei, ECR. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, mulțumesc. Uh, dacă și noastră vorbiți în limba dumneavoastră, o să vorbesc uh, și eu în limba mea. Kiitos. Minäkin puhun omaa äidinkieltäni, koska tekin käytätte omanne. Olen nähnyt ansioluettelostanne, että viimeisen kahdeksan vuoden ajan olette toiminut johtotehtävissä. Voisitteko yksityiskohtaisesti kertoa kokemuksistanne tehtävissänne, kuinka suurta määrää alaisia olette johtanut ja minkälaisista budjeteista puhutaan. Ja toiseksi, voisitteko kertoa meille esimerkkejä petostapauksista silloin, kun äh, nämä rikokset ovat kohdistuneet EUn talousarvioon. Voitteko mahdollisesti kertoa äh, tapausesimerkkejä sellaisista tapauksista, jotka on jo tutkittu loppuun? Entäpä sitten sellaiset tapaukset, joissa on mukana korkean tason henkilöitä? Entäpä sitten poliittiset paineet, miten niihin reagoitte? Riittää. Um, niin, edustaja Makovei, mitä tulee poliittiseen paineeseen, onnekseni itse en ole sitä kokenut, tai mm, sillä tavoin olen nähnyt, miten sitä koetaan, joten äh, voisin sanoa, että minä tehtävässäni olen voinut harjoittaa työtäni syyteenä ilman, että minulla olisi kohdistunut äh, painetta. Tämä arvostelu, sitä on ollut kyllä, mutta se oli verrattavissa siihen, mitä muissa maissa on tapahtunut ja näin asian, niin kuin tekin sen näette. Minä itse johdan syyttäjäviranomaista, joka tällä hetkellä on 125 työntekijää. Budjetti, siitä en pysty teille sanomaan mitään, koska budjettista vastaa muu taho, mutta voin sanoa, että viimeisten 14 vuoden aikana olen ollut johto, johtavissa hallintotehtävissä Eh, johtavissa tehtävissä eri eh, syyttäjäviranomaisten eh, palveluksessa. Ja tässä olen oppinut sen, miten tärkeää on ei pelkästään arvostaa ja kunnioittaa kollegojen työtä, vaan myöskin omalla esikuvalla ja omalla motivaatiolla saada aikaan se, että yhdessä saadaan aikaan tuloksia joukkueena. Uskoakseni tämä on onnistunut Rostokissa hyvin. Se on syyttäjäviranomainen joka on keskittynyt erityisesti talousrikoksiin ja myöskin kyberrikollisuuteen ja myöskin rikostekoihin, jotka liittyvät terrorismiin ja ääriliikkeiden toiminta, joten kenttä on aika laaja. Haluaisin yleisesti todeta vielä jotakin muutakin, mutta valitettavasti nyt aika loppuu. Thank you, and Ingeborg. Kiitos. Ingeborg Resle kansanpuolueesta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos teillä on niin vaikuttava ansioluettelo, kaikki hakijat, heillä on todellakin vaikuttava ansioluettelo. Haluaisin kuulla, mitä kokemusta tähän asti toiminnassanne olette saanut petoksen virasto Olafista. Alkupuheenvuorossanne sanoitte, mistä olen kiitollinen, miksi tähän asti vain 50 prosenttia tai vähemmänkin tapauksista ylipäätään on ollut tutkinnan kohtana kansallisella tasolla. Tämä on meille suuri huolenaihe ja tästä syystä haluamme luoda eurooppalaisen syyttäjäviraston ja kuvitellaan, että me itse asiassa olemme, odotamme, että siitä tulisi jotakin, mikä tekee kaiken mahdollisen. Varmaan on kauniimpiakin tehtäviä Euroopan unionin painossa, mutta tämä on hyvin tärkeä tehtävä. Joten mitä kokemusta teillä on Olafista? Mitä pitäisi siellä tehdä eri tavalla? Kiitos. Danke, Frau Gressle. Kiitokset edustaja Gressle. Teidän kysymyksenne on hyvin tärkeä. Ja ajatellen myös äh, Olafin asetuksen tarkistamista, niin äh, se on erittäin tärkeää. Meillä on kokemuksia Olafista. Me äh, Saksan syyttäjäviranomaisena olemme tehneet Olafin kanssa erittäin hyvää yhteistyötä ja meille oli ratkaisevaa se, että Olafilla oli monivuotinen kokemus siitä, millä tavalla tällaisia asioita hoidetaan äh, unionin oikeuden ja hallinto-oikeuden kautta. Ja ongelma on usein se, että rikosoikeudellinen arvon, arviointi on tavallaan äh, eri asia. Onko joku yhteisön lainsäädännön vastausta ja kun, vastaista ja kun äh, sitä määritellään, niin Olafilla on siinä kokemusta ja voi auttaa kun tavoitteet ovat yhtäläiset ja kuitenkin asiat, tutkimukset ovat hyvin eri tasoilla, niin silloin on erittäin tärkeää, että meillä on Olaf, joka on kokenut ja Olaf tietää, että rikosoikeudellinen arvio on erittäin tärkeä. Ja jos Olavia voisi käyttää sillä tavalla, että se voitaisiin ottaa mukaan myös rikosmenettelyihin, niin paljon olisi voitettu. Minä tiedän, että tässä on keskusteltu myös sitä, että millä tavalla sitten äh, Olaf voisi toimia rikosoikeudellisesti. Lopputuloshan voi olla vain sellainen, miten kansallinen lainsäädäntö sen sitten mahdollistaa. Mutta hyvä edellytys kuitenkin olisi sille, että me saisimme Olafilta äh, tätä tukevaa äh, toiminta ja tästä voitaisiin hyödyntää täysin myös rikosoikeudellisissa asioissa. Ja että sitten Olaf otettaisiin näissä tutkimuksissa mukaan muodossa eli toisessa, mutta olisi erittäin tärkeää, että meillä on silloin oikeudellinen perusta toimia sillä tavalla. Tanja Fajon, ST-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä. On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 Niin, tämä oli viimeinen osa kysymystä. Enemmänkin luotetaan poliittinen, joten en voi sanoa siihen kovin paljon, mutta mitä tulee sitten siihen, miten Euroopan syyttävirasto, miten se voi vakuuttaa, se voi olla yksi syy siihen, miksi voidaan tulla siihen vakaumukseen, että on parempi, että on osa tätä järjestelmää. Minulla on ollut mahdollisuus, vaikka olla mukana vaikeissa rajat ylittävissä tutkintatehtävissä Italiassa, Tsekin tasavallassa ja Saksassa. Ja niistä on ollut kysymys rajat ylittävästä arvonlisäveropetoksesta. Ja siinä oli mukana myöskin Eurojust, ja jossa saatiin aikaan tällainen yhteinen tutkintaryhmä. Joten voin kyllä verrata sitä, millaista on yhteisen tutkijaryhmän työ Eurojustin puitteissa ja millaista on sitten taas yhteistyö Euroopan syyttäjäviranomaisen puitteissa. On olemassa selkeitä eroa, joissa syntyy tätä lisäarvoa. Koordinointi sinänsä tulee olemaan huomattavasti kitkattomampaa kuin se on yhteisen tutkintaryhmän puitteissa – silloin, kun mitä tulee se tutkintaan, koordinointi on helpompaa, jos on kaksi viranomaista, jotka harjoittavat suoraa yhteistyötä, kun sen sijaan, että tämä tehtäisiin oikeusapua käyttäen, vaikkakin Eurojustin kautta tätä koordinoitaisiin tässä yhteisessä tutkintaryhmässä. On vaikea heti vaihtaa tuloksia. Tässä yhteydessä harjoitimme hyvää yhteistyötä. On saatu aikaan tuomio ja summat, jos ovat kysymys, ovat myöskin korkeita. Mutta se, että tähän päästiin yhdessä maassa, saatiin tuloksia, niistä oli vaikea antaa tietoa eteenpäin. Mukaan luettuna myöskin kieliongelmat, se, että täytyy tehdä käännöksiä ja myöskin tässä mielessä siirtää nämä tiedot toiseen oikeusjärjestelmään. Ja jos on äh, tilanne, jossa on kaksi kollegaa, jotka käsittelevät samaa tapausta, tämä johtaa siihen, että voitetaan aikaa, saada lisää tehokkuutta verrattuna siis tähänlaiseen perinteiseen oikeusapuyhteistyöhön silloin, kun se tapahtuu yhteisen tuntijaryhmän puitteissa. Mahdollisuuksia siis selvästi on. And finally for the Libe... Ja sitten Liben jäsenistä. Viimeiseksi Helga Stevens, olkaa hyvä. ECR-ryhmästä. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin lisätä hieman tähän, koska ymmärsin, että Eva Jolie oli jo esittänyt saman kysymyksen, jonka minä olin esittänyt, joten itse asiassa antaa olla. Um, ja sitten talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten kysymykset. Kiitos. Haluaisin parata tähän Olaf-kysymykseen. Alussa sanoitte hiukan siitä, miksi on niin vähän seurantaa kansallisten viranomaisten taholta, tai ainakin sen osalta, miten pystytte seuraamaan asiaa. Voisitko sanoa tähän vielä jotakin? Haluaisin kysyä, mikä rooli teidän mielestänne Olafilla on silloin, kun Euroopan syyteviranomainen tekee tätä, mikä paikka on Olafilla, Olafin toiminnan täydentävyys, ajatellen erilaisia suojaoikeuksia, jotka liittyvät niihin, jotka ovat osallisessa menettelyssä. En tiedä, pystytäänkö tämä saamaan aikaan asetuksella. Eli siis, jos on tällaisia hallinnollisia tutkintoja, niihin liittyy tällainen valtava paketti, joka rasittaa niitä. Mikä rooli Olafilla hallinto, hallinnon tutkinnoissa on? Miten Olafi täytyy muuttua? Minä olen esittelijä, joka vastaa olaf asetuksista Voitte esittää minulle jopa toivomuksia. This, <clears throat> Das ist sehr schön, dass ich mir dann auch gleich was wünschen kann bei Frau No aina on hienoa, jos voin esittää toivomuksia, hyvä Rova Gressle. No yksi tietenkin on se, että voisin toivoa tarpeeksi henkilökuntaa, mutta en tiedä, onko se teidän käsissänne. No ei. Se, mitä minä todellakin toivoisin, olisi se, että yhteistyö voisi olla sellaista, että informaatio virtaa molempiin suuntiin koska informaation vaihtamisesta voidaan puhua todella paljon ja voidaan aina sanoa, että informaation vaihtoa pitää olla sillä tavalla, että Eppo tietää, koska sen pitää toimia tai muuta, mutta tämä ei riitä yksistään. Meidän täytyy todellakin äh, äh, taata se, että informaatiota todellakin vaihdetaan, koska täytyy tietää menettelyssä tietyissä vaiheissa, mitä minä voin tehdä, jotta äh, saadaan kerättyä takaisin varat. Ja e, jos ei ole kysymys vain e, esimerkiksi, e, ettei ole kysymys vain rikosoikeudesta, vaan myös hallinto-oikeudesta. Ja, ja kysymys voi olla henkilön omaisuudesta, kun sitä on, ja, ja siitä, että se täytyy saada takaisin. Ja nämä ovat alueita, joissa Olaf voi toimia, jossa voidaan äh, tehdä suosituksia. Ja nimenomaan tässä varojen takaisin keräämisessä on tilanteita, jossa joudutaan odottamaan, joten siinä välissä olisi välttämätöntä, ja se on välttämätöntä, että vaihdetaan informaatiota ja vaihdetaan informaatiota Epon ja Olafin välillä, eikä ei tilanne ole välttämättä niin kun ajatellaan, että on Olaf ja on Effo, Eppo ja Olaf tekee sitten täydentävää työtä ja sitten kun yhtäkkiä asia on hoidettu loppuun ja tulee tuomio ja sitten Olaf jatkaa siitä. Ei, se ei ole niin, vaan meidän täytyy todellakin huolehtia siitä, että informaatiota vaihdetaan koko ajan. Tämä olisi se toive, mikä minulla on. Ajala Sender. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter, Eine weitere... Äh, niin, kun. Eli vielä lisäksi teidän kokemuksestanne, jotka liittyvät nimenomaan kansallisiin äh, syyttäjäviranomaisiin. Voisiko sanoa muutama sana niin heistä, miksi teidän kansainväliset kokemuksenne ja kokemuksenne kansallisella tasolla Saksan yhdistymisen jälkeen hän te äh, olitte rakentamassa, miten haluatte osastua tällaisen uuden rakenteen luomiseen kuin Euroopan syyttäjäviranomainen? Kiitos herra Kun. Kuten sanoin, tässä on erityinen tilanne 90-luvulla silloisissa Saksan liitto, osa, osavaltioissa. Miksi? Siksi, että kaikki ei ollut sillä tavalla järjestetty itäpuolella, kuten esimerkiksi länsipuolella. Ja tämä merkitsi sitä, että hyvin nopeasti piti sitten nähdä, miten toimia. Ja te näette esimerkiksi minun ansioluottelostani tämän. Ja tämä mahdollisti sen, että minä jo hyvin varhaisessa vaiheessa tulin tekemisiin teknisten yhteistyön projekteihin, projektien kanssa. Kävin äh, Chilessä ja Paraguayssa ja siellä toimin ja sitten viime vuosina myös Meksikossa jossa olemme käsitelleet nimenomaan sitä, että miltä näyttää ja miksi pitää olla pääsyyttäjävirasto ja miten työtä esimerkiksi teknisesti voidaan järjestää. Ja minä olen siellä sitten omia kokemuksiani voinut jakaa. Ja olen, jota olen siis kokemuksia olen kerännyt vuosia. No ensimmäisen, ensimmäinen oli 2000-2001 ja tätä neuvontaa, jos tänään tekisin sen, niin ehkäpä tekisin sen ihan eri tavalla kuin silloin, koska tässä väliaikana olen ollut 26 vuotta virassa ja olen oppinut hyvin paljon eh, ja virastosta ja siitä, miten sitä voidaan parantaa ja miten se toimii paremmin, miten työtä jaetaan, miten sitä tehokkaasti voidaan eh, jakaa ja miten sitä voidaan tehokkaasti tehdä. Ja se, miten viranomaista johdetaan, vaikuttaa hyvin paljon tai kertoo myös hyvin paljon siitä, mitä tuloksia voidaan saavuttaa. Ja tämä on ennakkoedellytys. Ja tämä asetus, joka meillä on, EPPOsta te olette saaneet asiat liikkeelle ja nyt sitten täytyy huolehtia siitä, että nämä toteutetaan käytännössä. Edustaja Makovei. Ah, Mulțumesc. Eu Kuulimme vastauksen ensimmäiseen kysymykseen ja haluaisin jatkaa siitä. Te sanoitte, että teillä ei ole niinkään kokemuksia poliittisesta painostuksesta. Miten toimisitte Eppossa pääsyyttäjänä, jos vastassanne olisi sellainen tilanne, että 22 äh, Keski- ja Itä-Euroopan maassa tällaista painetta syntyisi. Miten tähän suhtautuisitte? Also, hmm. Niin, edustaja Makovei. Olen kiitollinen myös tästä kysymyksestä voin todeta, että syyttäjäviranomaisen työn olennaisinta on, olennaisin piirre on se, että se on riippumatonta ja sitä, siihen olennaisena täytyy olla myös sen, että toimii tiukasti legaliteettiperiaatteen mukaisesti riippumatta siitä, kenestä on kysymys. Tämän varmistamiseksi voi vain itse silloin sitten tehdä tämän. Tiedän, että tilanteissa, joissa ei ole kunnioitusta, tämä vastaus on vaikea, mutta niin kuin sanottu, riippumattomuus sinänsä ei merkitse sitä, etteikö olisi poliittista vaikutusta. Syyttäjän toiminta ei koskaan tapahdu tyhjiössä. Kaikki toiminta on sellaista, että sillä voi olla poliittista merkitystä, poliittista vaikutusta, riippuen siitä, eh, kenen kanssa ollaan tekemisissä, mutta olennaista kuitenkin on se, että on tietoinen siitä, että näin on ja eh, ei siksi, että pitäisi sopeutua siihen, vaan jotta voi vastustaa tällaista vaikutusta ja painostusta. Ja minä kunnioitan kaikkia kollegoja Euroopan unionissa, joihin tällainen paine kohdistuu ja jotka siitä huolimatta tekevät työnsä ja, tai jotka sitten todella tekevät oman työnsä. He ovat itse esikuvina ja omalla panoksellaan ne toimivat oikeusvaltion puolesta ja osoittavat sen, mitä riippumattomuus todella merkitsee. Kiitos normaaliolosuhteissa. Nyt tässä olisi varmasti pitänyt taputtaa, mutta seuraavaksi edustaja Ali. Mr. Ritter, first. Kiitos puheenjohtaja herra Ritter. Ensinnäkin haluan kiittää vastauksistanne kirjallisiin kysymyksiin. Teidän ansioluot luettelon osoittaa, että yli 26 vuotta teillä on ammattikokemusta. Mainitsitte vastauksessanne, että teillä on kokemuksia myös Olafista. Nopea, tehokas yhteistyö Eppon ja Olafin välillä on tärkeä painopiste. On varmistettava, että tämä suhde jatkossa ei synnytä minkälaisia toimivaltaristiriitoja. Voisitteko hieman käsitellä tätä kysymystä? Miten varmistaisitte tällaisen yhteistyön ja viestinnän sekä tiedon kulun? Ja toinen kysymys. Poliittinen ryhmäni ALDE on aina kannattanut keskitettyä EPPOa. Nyt kuitenkin meillä on suunnitelmissa tällainen hybridirakenne, eli hajautettu ja keskitetty päätaso. Miten voidaan varmistaa näillä, näissä olosuhteissa tehokas toiminta? Miten varmistaisit, että tämä hybridirakenne todella toimisi? Ja sitten toinen kysymys. Miten toimisitte viestinnässä, jotta tiedonvaihto tapahtuisi nopeasti valtuutettujen syyttäjien ja toisaalta kansain, kansallisten viranomaisten välillä, jotka ovat tässä mukana? Kiitos. Hmm. Also, ganz konkret zu ihr... Ihan konkreettisesti viimeisempään kysymykseen. Yhteistyö voi vain toimia, jos on tällaiset informaatiojärjestelmät, jossa informaatio on käytettävissä sekä äh, äh, valtuutetulle äh, EPOlle tai yleisille syyttäjille ja muille. Vain silloin se voi toimia, että se on eri tasoilla ja se on olemassa. Ja kysymykseen No siis koko päätösrakenne on todella monimutkainen, sitä se on. Mutta se, joka paremmin sopii siihen, että tehdään yhte, yhtenäistä politiikkaa, niin todennäköisesti se on yleisen syyttäjävirasto. Sen lisäksi on välttämätöntä, että tuntee kansalliset järjestelmät ja kansalliset erityispiirteet, miten oikeuslaitokset toimivat, jotta voidaan toimia tehokkaasti. Ilman, että meillä olisi nämä kaksi eri osapuolta, olisi hyvin vaikeaa rakentaa järjestelmää, jossa meillä olisi Euroopan tasolla tehokas, tehokasta toimintaa. Niin mielenkiintoista kuin tämä olisikaan, niin tällä hetkellä me tarvitsemme näiden kahden asian yhdistämisen. Ja sillä tavalla voidaan vain päästä tehokkaaseen yhteistyöhön. Mitä tulee informaation vaihtoon Olafien kanssa, niin minä juuri sanoin, että sen täytyy toimia sillä tavalla, että se on todellista informaation jatkuvaa vaihtamista, eikä vain niin, että, että saadaan välillä jotain informaatiota tapauskohtaisesti, vaan sen täytyy olla jatkuvasti ja molemmin puolista. Kiitos, kollega Jaavor. Kiitos puheenjohtaja ja haluan toivottaa tervetulleeksi herra Ritterin tähän kuulemiseen. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, että edelleenkin lukuissa tulkkausta. Then I continue in English. Jatkan englanniksi, joten haluaisin sitä kaksi kysymystä. Ensinnäkin on lukuisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole liittyneet eurooppalaiseen syyttäjänvirastoon. Mitä aiotte tehdä tutkinnassa, jossa rikos itsessään on luonteeltaan rajat ylittävä? Ehkä osa tutkinnasta pitäisi kenties toteuttaa sitten jäsenvaltioissa, jossa EPPO ei ole oikeutettu tekemään tutkintaa. Miten voitte varmistaa sen, että tämän tyyppiset tapaukset tutkitaan kunnolla silloinkin, kun tutkinnan pitäisi osittain toteuttaa sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole liittyneet Euroopan syyttäjävirastoon? Ja toinen kysymys, josta on paljon puhuttu, on ollut tiedonvaihto Olafin ja Euroopan syyttäjäviraston välillä. Mutta Olafin koke- saadusta kokemusta tiedämme, että todellinen ongelma on se, että tiedonvaihto jäsenvaltioiden viranomaisten ja eurooppalaisten viranomaisten, Olafin kanssa on ongelma. Mitä tämä voi käydä myöskin Epon yhteydessä? Mitä teette, jos jäsenvaltio ja jäsenvaltion viranomaiset järjestelmällisesti kieltäytyvät antamasta tarvittavaa tietoa tutkintaa varten? Also Sie sprechen te puhutte hyvin tärkeästä ongelmasta. Sanoinkin jo alkupuheenvuorossani, että ilman riittävää informaatiota syyttäjävirasto ei voi toimia. Me tarvitsemme informaatiota jäsenvaltiolta tai yhteisöjen virastojen kautta. Ilman tätä informaatiota Epola ei olisi edes tapauksia tutkittavana. Joten tämä täytyy rakentaa ja toteuttaa sillä tavalla, että se voi toimia. Tämä edellyttää ehkäpä kuitenkin myös sitä, että luodaan mahdollisuuksia saada myös kolmansilta osapuolilta ja henkilöiltä informaatiota, esimerkiksi väärinkäytösten paljastajilta. Eli annettaisiin mahdollisuus äh, niin, että tietoja voitaisiin toimittaa Eppolle myös toisella tavalla, koska eihän Eppo voi noudattaa vain, tai siis odottaa vain jäsenvaltioiden toimia, vaan, vaan sitä, että myös meille tultaisiin. Mutta tämä on kuitenkin ehkä se kaikkein tärkein asia mitä tulee rajat ylittäviin toimiin muiden valtioiden kanssa, jotka eivät osallistu EPPOon, niin silloin on hyvin tärkeää, että Eurojust toi, voi toimia tässä ja että Eurojustin voidaan sitten, tai sitä voidaan käyttää. Ja mitä tulee näihin valtioihin, niin Eurojustillahan on siellä toimivaltuudet, mitä Eppolla ei ole. Ja sitten tämä tällainen yhteinen välitys, sovitteluryhmä, jossa on sekä jäsenvaltiot, jotka eivät toimi, tutkintaryhmä, ja, ja jossa ovat jäsenvaltiot, jotka kuuluvat EPPOon ja ne, jotka eivät kuulu sitä kautta tämä olisi mahdollista. Joten kuten sanottua, minä todellakin toivoisin, että, että meillä olisi omat eh, välineet, joilla tätä yhteistyötä voitaisiin todellakin hoitaa. Edustaja Marge. President, merci. Kiitos puheenjohtaja. Herra Ritter, minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, teillä on pitkä ura. Onko tietonne tullut poliittisia rahoitus- kysymyksiä ja oletteko sitten valittuja edustajia vastaan joutunut nostamaan syytteitä? Esititte myös huolenne liittyen poliittisiin paineisiin, joita voi syntyä syyttäjiä kohtaan jäsenvaltioissa. Rouva Kövasi on joutunut oman maansa viranomaisten kovienkin hyökkäysten kohteeksi ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä tapauksesta, tietysti sillä ehdolla, että haluatte vastata tähän kysymykseen. Uskoakseni voin antaa lyhyen vastauksen. Ensimmäisen vastauksen kysymykseen, että onko ollut kysymys toim- tapauksia, jotka ovat koskeneet poliittisesti tehtäviin valittuja henkilöitä vastaan – Kyllä, poliittinen painostus, sitä ei siinä mielessä kuin sitä muualla on voitu nähdä. Mitä tulee sitten eh, tilanteeseen muissa maissa ja mikä tilanne on, joka koskettaa eh, toista hakijaa, voin sanoa, että minulle on suuri kunnia, että kuulun siihen hakijoiden joukkoon, joihin myös eh, Rova Köväsi kuuluu ja minä pidän suuressa arvossa hänen panostaan ja myöskin hänen rohkeuttaan. Kokonaisuudessaan uskon, että tässä voidaan myöskin todeta, mitä tulee kahteen muuhun hakijaan, että minulle on todella suuri kunnia, että kuulun samaan ryhmään kuin he. Kiitos. EFDD, hat... EFDD ei halua käyttää puheenvuoroja. Nyt edustaja Pitera. pani przewodnicząca! Ja chciałam częściowo powrócić. Kiitos Haluaisin palata edustaja Javorin esille nostamaan kysymykseen. Kaikki jäsenvaltiot eivät tue sitä, että saisimme aikaiseksi eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen. Näin ollen syntyy kysymys yhteistyöstä, kun kaikki jäsenvaltiot eivät ole tässä työssä mukana. Haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Ne maat, jotka eivät tue tätä hanketta, niin nehän ovat ilmoittaneet, että EPPON luominen, syyttäjäviranomaisen luominen, vie kansallisilta syyttäjäviranomaisilta niiden riippumattomuuden pois. Koetteko, että tästä EPPON luomisesta koituu sitten vaara kansallisille syyttäjälaitoksille? Miten suhtaudutte näihin huoliin?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 olisi siis sillä tavalla ankkuroitu, että se voisi rajoittaa kansallisten syyttäjäviranomaisten toimintaa. Tässä on hyvin selkeästi määritellyt alueet, jossa on Euroopan syyttäjäviraston toimivaltuudet ja näillä aloilla riippumattomuus on varmistettu tässä asetuksessa ja myös sy- syyttäjäviranomaisten mielessä ja parlamentissa joka paikassa. Joten en minä todellakaan ymmärrä, miten voitaisiin ylipäätään sanoa, että kansallisten syyttäjäviranomaisten riippumattomuus olisi rajattu tai rajoittunut toisen riippumattoman syyttäjäviranomaisen työn kautta. En, en, en tiedä. valiokunta kiittää nyt ajasta ja vastauksista, ja meille oli kunnia saada oppia tuntemaan, tuntea teidät. Um, Kiitos jäsenille näistä kysymyksistä. Haluan kiittää Andres Ritteriä osallistumisesta kuulemiseen. Tämän kuulemisen jälkeen suoritamme täyden arvion kaikkien ehdokkaiden kohdalla. Kerron jäsenille siitä, miten molemmat valiokunnat toteuttavat tämän arvioinnin sen jälkeen, kun olemme kuulleet kaikkea kolmea ehdokasta. Puhemies Tajani on lähettänyt myös kirjeen ja siinä huomioimme myös kontvaliokunnan kannan. Kiitos osallistumisestanne. Hyvät kollegat, seuraava ehdokas tulee hieman pikaisemmin saliin kuin edellinen. Hän on jo matkalla, joten viivettä tässä ei juurikaan synny. Olen käsittänyt, että alle minuutissa pääsemme jatkamaan.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 olette, hyvät jäsenet, kuulleet nämä tiedot jo aiemmin, mutta kerron tiedot myös ehdokkaalle, joka on nyt tässä paikalla ensimmäistä kertaa. Ehdokas voi esittää alustuspuheenvuoron, maksimissaan seitsemän minuuttia. Tämän jälkeen on aika esittää kysymyksiä, kunnan vastauksia, 63 minuuttia, 14 kysymystä Libestä, seitsemän KONT-valiokunnan jäseniltä ja kolmen minuutin kysymysvastaussessioita, yhden minuutin kysymyksiä ja kahden minuutin vastauksia. Meidän täytyy toimia tiukasti puheajan suhteen. Muutoin viimeiset puhujat eivät sitten saa lainkaan puheaikaa. Eli äh, kello käy Olemme tiukkoina. Näette kellon kulun myös siinä edessänne. Turkkaus on käytössämme. Voitte käyttää omaa äidinkieltänne. Eli älkää puhuko liian nopeasti, koska paikalla on tulkkaus. Nyt pitämättä puheitta. Herra Bonner, saatte puheenvuoron. Voitte esittää alustuspuheenvuoronne maksimissaan seitsemän minuuttia. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, sallinette esittää pienen ajatuksen. Ajattelen Euroopan parlamentin entistä puhemiestä Klaus Henschia. Vuonna 1996 ensimmäistä kertaa hän mainitsi ajatuksen eurooppalaisesta yleisestä ja syyttäjäviranomaisesta. Olen nyt edessänne, arvoisat jäsenet, ja minulla on kahtalainen kokemus. Kokemus eurooppalaisena tuomarina toimimisesta ja toisaalta myös syyttäjänä toimimisesta. Tuomarina kokemukseni ovat 20 vuoden uralta. Olen tehnyt oikeudellista yhteistyötä operationaalisella tasolla Euroopassa. Kyse on myös eurooppalaisen rakentajan kokemuksesta, jonka nostan esille, sillä kahteen kertaan tehtävänäni on ollut osallistua ja rakentaa kahden merkittävän välinen rakentamisen oikeuden alan yhteistyössä. Toisaalta yhteys tuomareiden tehtävien ja toisaalta Eurojustin rakentamiseen. Siellä toimin Ranskan edustajana. Lisään tähän vielä sen, että olen vakaumuksellinen eurooppalainen tuomari. Olen myös kokenut syyttäjä. Minulla on 32 vuotta uraa takanani syyttäjän laitoksesta. Näistä 14 vuotta olen käyttänyt taisteluun rahoitus- ja talousrikollisuutta vastaan kaikissa muodoissaan. Ennen kaikkea kyse oli maksuvälinerikoksista ja tämän jälkeen tehtäväkseni koituivat paljon vaikeammatkin tapaukset, muun muassa ALV-rikokset, rahanpesu, äh, rikollinen rahanpesu, korruptio, yhteisen hyvä väärinkäyttö ja niin edelleen. Kymmenen vuotta urastani olen käyttänyt, edelleenkin käytän tehtäviin, jotka liittyvät syyttäjän laitoksen päällikkönä toimimiseen alueellisena päällikkönä toimimisen ja nyt olen edessänne yleisenä syyttäjänä, pääsyyttäjänä ja vastaan alueellisesta syyttäjälaitoksesta. Minulla on siis tämä kahtalainen kokemus, jonka haluaisin nyt antaa Eppon käyttöön. Olen saattanut tekemään yhteistyötä äh, erilaisia toimijoita, joilla on erilainen kokemus taustallaan ja Aina olemme toimineet monikulttuurisessa, monikielisessä ympäristössä. Minulle on hyvin tärkeää, jotta pyrkisimme synergiaan ja myös kaikki eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen jäsenet voisivat toimia solidaarisesti ja yhtenäisesti äh, tyynessä ilmapiirissä. Minun mielestäni ydinsanoja ovat riippumattomuus, objektiivisuus perusoikeuksien kunnioittaminen ja luonnollisesti ammatin vaativat eettiset säännöt. Vaaditaan konsensusta, hiukkasen diplomatiaakin ja ennen kaikkea päättäväisyyttä, joka kuuluu syyttäjälaitoksen päällikön tehtäviin. Minun mielestäni, hyvät naiset ja herrat, Eppolla on alusta saakka edessään kolme päähaastetta. Eurooppa ennen kaikkea tarvitsee uskottavuutta. Uutena eurooppalaisena toimijana kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden eh, keskuudessa se toimii myös eh, yhteydessä lainvalvontaviranomaisiin. Pääsyyttäjän vastuulla on johtaa syyttäjän virastoa, EPPOa, jotta se saa legitiimiyttä. Tämä on ennakkoehto ehto uskottavuudelle. Toiseksi Eppo tarvitsee sitä, että se voi vakuuttaa voi vakuuttaa 22 osallistuvaa jäsenvaltiota siitä, että ne tekevät yhteistyötä Eppon kanssa ja toimittavat Eppolle sille kuuluvat tapaukset. Sen on vakuutettava myös kuusi muuta jäsenvaltiota, jotka eivät vielä osallistu Eppoon. Näin ne voivat auttaa EPPOa silloin, kun se on tarpeen. Kaikkien, äh, kaikki muutkin EUn toimielimet on vakuutettava. OLAF, Eurojust ja Europol erityisesti. Pääyhteys näiden neljän välillä, mukaan luettuna EPPO, nimenomaan pohjautuu keskinäiselle luottamukselle. Ei pidä unohtaa sitäkään, että EPPON on tarjottava myös uusia näkymiä Euroopalle. Mehän tiedämme, että demokraattista perustaa kyseenalaistetaan useissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Kun taistelemme tehokkaasti eh, taloudellisten, taloudellisiin etuihin eh, kohdistuviin rikoksiin, rikoksia vastaan mukaan luettuna järjestetyn rikollisuus ja korruptio, EPPO tarjoaa meille uuden välineen, jonka kautta demokraattista luottamusta voidaan rakentaa. Ja vielä lopuksi, hyvät naiset ja herrat, ihan lyhykäisesti äh, kävelin tässä tämän Konrad Adenauer-sillan ylitse ja minun täytyy tässä miettiä liittokansleri Konrad Adenaueria, joka meille kerran sanoi, että maailman historia on sen summa, mikä olisi ollut mahdollista. Kun rakennetaan Euroopan syyttäjävirastoa, niin meillä on edessämme valtava haaste, mutta samanaikaisesti myös valtava haaste, uusi väline, jolla voimme parantaa ja lisätä demokraattista luottamusta Hyvät ja naiset ja herrat, millään muotoa emme saa antaa tämän mahdollisuuden livahtaa käsistämme. Me olemme velkaa sen meidän kansalaisillemme. Kiitos. Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. We now... Kiitos, herra Bonnert. Sitten on kysymysten vuoro. Ensin kansanpuolueen kysymys. Herra Engel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci Claude. Kiitos Claude. Herra Bonert, teillä on sama nimi kuin minun vanhalla lukio-opettajallani. Eli tässä syntyy heti jonkinlainen yhteys, joka on kyllä lämpöä aiheuttava. Te nostitte esille järjestelmään kuuluvat jäsenet, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä tässä järjestelmässä mukana. Varmasti jäsenvaltioilla on hyviä perusteita, miksi ne eivät ole mukana. Kyse on abstrakteistakin perusteluista, kansallisesta suvereniteetista, mutta ei pelkästään siitä. Jos te olette tässä tehtävässä, niin miten katsotte, että voimme vakuuttaa ne jäsenvaltiot, jotka vielä eivät ole mukana EPPOssa, niin että ne liittyisivät. Ja miten auktoriteettia voidaan käyttää hyödyksi niin, että ei käy niin, että viranomaiset esimerkiksi Romaniassa voivat tällaisia halverauskampanjoita käynnistää, niin kuin nyt on kohdistunut tähän Romanian ehdokkaaseen. For two minutes, please. Yes. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vous répondrez effectivement. Vastaan teille ensinnäkin kysymyksen ensimmäiseen osaan, että eurooppalaisen syyttäjäviraston täytyy totta kai osoittaa tarkoituksensa, olemassaolonsa peruste. Sen täytyy osoittaa, että se voi tehokkaasti taistella kaikkia rikoksia vastaan, jotka kohdistuvat EUn talousarvioon etuihin, taloudellisiin etuihin. Tämähän on syyttäjälaitoksen tarkoitus. En tietenkään sysää muita rikoksia syrjään. Korruptio, yhteisen omaisuuden väärinkäyttö, nämä ovat tärkeitä aiheita, mutta kaikella tällä täytyy olla yhteys niihin rikoksiin, jotka kohdistuvat EUn taloudellisiin etuihin. Tämä on se ensimmäinen asia. Täytyy pystyä osoittamaan se, että taistelee tehokkaasti näitä rikoksia vastaan. Täytyy myös osoittaa esimerkkiä näille kuudelle muulle jäsenvaltiolle, jotka ovat vielä ulkopuolella. Kenties tässä voidaan oppia ajan mittaan ja näyttää myös esimerkkiä ja sitä myötä, myöten asiat kehittyvät. Tämä tilannehan on sellainen, jonka tulisi herättää kysymyksiä myös syyttäjän virastossa ja pääsyyttäjässä ennen kaikkea toimintatavan tulisi aina olla pääsyyteen kohdalta sellainen, mitä tekstissä sanotaan, mitä asetustekstissä sanotaan. Siellä on tehtävä ja myös oikeudelliset puitteet, joissa tulee toimia. Tätä tulee kunnioittaa ja tulee osoittaa, että kun tätä tekstiä käytetään perustana, niin sitten EPPO toimii riippumattomana laitoksena – nimenomaan kyse on tästä riippumattomuuden kunnioittamisesta ja ikään kuin tartuttaa tämä myös muihin jäsenvaltioihin tämä riippumattomuus. eu ja sen ulkopuolellakin mahdollisesti. Thank you. And for the S&D, um... ryhmästä yksi minuutti. Edustaja Sibol. Very much. Kiitos. Herra Bonet, ajattelen sitä, miten hyvin erilaiset oikeusjärjestelmät ovat jäsenvaltioissa. Voisit voisitteko yksityiskohtaisemmin kertoa, miten te täytätte tai miten kaikki vaatimukset, joita edellytetään pääsyyttäjältä, sitä kun ne on määritelty artiklassa 14 asetuksessa, etenkin, että olette epäilemättä ritmaton ja täytätte vaatimukset, jotka vaaditaan siihen, että voidaan nimittää syyt pääjohtajaksi, johtajaksi teidän omassa jäsenvaltiossanne korkeimmassa tehtävässä? Kiitokset kysymyksestänne. Kaksi olennaista asiaa tässä ovat riippumattomuus ja vaatimukset. Jos aloitan toisella osalla, mitä vaatimuksiin tulee, kuten totesin muutama minuutti sitten, minä olen käynyt lävitse kaikki asemat syyttäjälaitoksessa laitoksessa Ranskassa. Olin hyvin nuori syyttäjä, sit nyt olen ylempi syyttäjä, viranoma, virkamies ja joutunut käyttämään kaikkia välineitä, joita on syyttäjä viranomaisella Ranskassa tehtävänsä täyttämiseksi. Ja nyt olen yleinen syyttäjä, joka Ranskassa, kuten muuallakin, on korkein tehtävä syyttäjälaitoksessa. Olin siis ollut nuori syyttäjä, sitten pitempään syyttäjänä myöskin Euroopassa. Olen tottunut työskentelemään muiden eurooppalaisten viranomaisten kanssa ja nyt kokeneempana syyttäjänä katson, että täytän kaikki vaatimukset, jotka on mainittu asetuksia, joka koskee eurooppalaista syyttäjävirastoa. Mitä tulee sitten riippumattomuutta. Ranskassa joskus sanotaan, että Ranskan järjestelmä aiemmin oli sellainen, että se oli hyvin hierarkkinen. Se merkitsi sitä, että oikeusministeri saa toimenneisyydessä antaa ohjeita yleiselle syyttäjälle, siis ylimmälle syyttäjälle. Tämä on muuttunut kuusi vuotta sitten ja oikeusviran oikeusministeri ei enää voi antaa ohjeita yksittäisessä tapauksessa eh, yleiselle syyttäjälle. Tuo on melkoinen muutos meidän maassamme, eh, meille syyttäjille Ranskassa, ja näen eh, myöskin, kun katson nuorempia kollegoja, että he toimivat niin, että he ajattelevat tätä uutta kulttuuria. Nyt ikävä kyllä joudun pitämään tiukasti kiinni puheajasta. Helka Stevens, ECR. Dank u wel, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, hyvät kollegat, herra Bonner, te eh, kerroitte kirjallisessa vastauksessanne tästä kompleksisesta suhteista liittyen näihin ei-osallistuviin jäsenvaltioihin. Mitä keinoja NPOlla on? on Helga, Helga, voitko? Helka, voitko odottaa? Me emme saaneet tulkkausta. Voimmeko aloittaa uudelleen? Englanniksi ei tullut tulkkausta. Aloitetaan vain alusta. Va- pitäisikö minun vaihtaa kieltä? Ei, ei, ei. Aloita vaan uudelleen, jos et... Joo. Ja, minä Um... Ehm. Niin. Kirjallisessa vastauksessanne te kuvailitte tätä ehm, Äh, hankalaa suhdetta EPPON ja ei-osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Ja mitä välineitä EPPOlla on äh, puuttua näihin osallistuviin jäsenvaltioihin – ja ei, puut, ei, ei osallistuviin jäsenvaltioihin, koska monta kertaa jäsenvaltioilla, jotka eivät osallistu tähän yleis- EPPO-toimintaan, niillä on siihen poliittiset syyt ja siellä on usein jonkinlaista painostustakin. Thank you, Helga. Sorry for the interruption, Mr. Bonner. Anteeksi, jouduin keskeyttämään nyt, herra Bonner, olkaa hyvä. The vraag, het is helemaal belangrijk. Kiitos tästä kysymyksestä. On todellakin eh, tärkeää eh, käsitellä ja vastata myös eh, tähän näkökulmaan. Kenties tulkit hieman tästä hämääntyvät. No, puhuin aivan spontaanisti. Niin, pidemmittä puheita. Ne maat, jotka eivät tähän yhteistyöhön osallistu, asetuksessa nyt määrätään, että joka tapauksessa ne jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu EPPOon, ovat sidoksissa muihin jäsenvaltioihin vilpittömyyden kautta, vilpittömän yhteistyön kautta. Ja nämä valtuutetut syyttäjät ovat eurooppalaisessa syyttäjälaitoksessa äh, ikään kuin äh, syyttäjälaitoksen edustana jäsenvaltioissa. Ja kun kyse on Euroopan tason oikeudellisesta yhteistyöstä ja tutkimuksesta ja eurooppalaisista pidätysmääräyksistä koko Euroopan unionin alueella, niin Tämä pätee myös niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät osallistu tehostettuun yhteistyöhön. Tämä kysymyshän on hieman monimutkaisempi. Minä tiedän, että komissio on saanut tehtäväkseen selvittää, onko mahdollisesti olemassa täydentävä väline, joka sitoo eurooppalaisen syyttäjälaitoksen non participants. C'est une question. Tämä on kysymys vielä, joka on avoin. Siinä on paljon vaikeuksia, paljon juridisia ongelmia. En tiedä, ovatko ongelmia, mutta kysymyksiä, jos ne nimitetään. Se tulee olemaan minun yksi ensimmäinen painopisteeni, että minä haluan tarkistaa ja taata sen, että eurooppalainen syyttäjälaitos pystyy tekemään täysimittaisesti työtä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Muistutan teille, että Eurojust on myös instrumentti, jonka avulla tarpeen tullen voidaan päästä vaikeuksien yli, koska Eurojust kattaa tänä päivänä vielä kaikki 80 jäsenvaltiota. Now we have, um... Ja nyt Eva Jolie, olkaa hyvä. I'm so sorry, I'm so sorry, so sorry. Anteeksi, pahoittelut. Eva, anteeksi. Pahoittelen. But um, for the Audi Group, Natalie Griesbeck, please. Natalie, sorry. Merci, uh, president.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 syyttäjän virastoon siihen ajatukseen, että se olisi kyllin eurooppalainen ja että kansalliset intressit saattaisivat olla mukana ja vaikuttaa näihin yhteystuomareihin. Minkälaisiin toimiin te haluaisitte ryhtyä, että voisitte taata sen, että syyttäjän virasto toimii riippumattomana ja jos mahdollista vielä eurooppalaisempana? Madame, Madame la députée, oui, je... Arvoisa edustaja, kun on kyse Eurojustin vasta, vastuuhenkilöistä se on aivan keskeistä, koska sehän on se yhteys eurooppalaisen syyttäjäviraston ja Eurojustin välillä. Me tiedämme tänä päivänä, kuinka vahva Eurojust on, sen kapasiteetin, ja koska se katsoo koko EUn maa-alueen. Ja voisin lisätä vielä, että se menee vielä sen ylikin, koska Eurojust on tehnyt yhteistyösopimuksia muiden maiden kanssa. Hyvin laaja visio yhteistyöstä. Meillä on Eurojust, ja meillä on nämä norjalaiset, amerikkalaiset, sveitsiläiset yhteysjuristit ja myös kaikki yhteistyö pisteet ja me voimme siis moninkertaistaa, sanoisinko kymmenkertaistaa meidän toimintasäteemme Eurojustille, mutta pitää sen takia erittäin nopeasti koota nämä Eurojustin yhteyshenkilöt ja tehdä tiivistä yhteistyötä, tiiviissä yhteistyösuhteissa näiden ihmisten kanssa, jotta nimenomaan voimme viedä loppuun yhteistyölinjat ja ottaa käyttöön yhteistyöväylät, jotka olisi, ettei tulisi työn päällekkäisyyttä, vaan jotta työ sujuisi joustavasti ja sujuvasti etenee nopeasti, niin kuin euro just osaa toimia jo tänä päivänä, kun pitää koota yhteistyökokous tai pitää perustaa yhteinen tutkintatyöryhmä, kun on kyse näistä, <clears throat> kun on kyse eurooppalaisesta yle, syyttäjävirastosta ja yleistä syyttäjästä, nämä ovat minulle niin äärimmäisen tärkeitä. Te tiedätte, että säännösten mukaan on pakko, meillä pitää olla eurooppalainen yleinen syyttäjä yksin, vain yksin, joka huolehtii vain syyttäjävirastosta ja toinen, jolla on useampia eri toimialoja, toimisektoreita. Mielestäni meidän pitäisi käydä hyvin tiiviistä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Halutaanko sellainen henkilö, joka istuu kahdella tuolilla? Eli se voisi synnyttää vaikeuksia tai myös jonkinlaisia asioiden selvittelyjä, ja sen, silloin se on tämän yleisen syyttäjän vastuulla. Thank you. And now Eva Jolie, please. My Kiitos. Ja nyt Eva pahoittelut. Monsieur le procureur général. Äh, hyvä äh, yleinen syyttäjä, haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne koskien äh, mahdollista eurooppalaisen syyttäjän viraston kompetenssin laajentamista terrorismirikoksiin ja ehkäpä myöskin ympäristörikoksiin. Ja haluaisin myöskin tietää, koska te olette yleisen syyttäjäviraston johtaja ja vastuuhenkilö. Tämä ehkäpä on totta Ranssissa, mutta vähemmän totta Pariisissa, kuten me kaikki tiedämme. Haluaisin tietää, oletteko te käynnistäneet, käynnistänyt tutkimuksia koskien Panama Papers paljastuksia ja rahanpesuteollisuutta, johon osa pankeista on syyllistynyt myöskin teidän alueellanne. Kiitoksia. Je vous remercie, madame la députée. Kiitos paljon, hyvä edustaja. Kun on kyse toimivaltuuksien laajentamisesta, totta kai silloin kaikki odottavat siihen vastausta, tiedän sen varsin hyvin. Eurooppalaisen syyttäjäviraston geeneissä on jo ennakoitu se, että niin kuin avion lähtee nousun, kun se pääsee nopeuteensa ja silloin se on se ottaa huolekseen muista tehtävistä. Ja meillähän on Lissabonin sopimuksessa artikla 2086, eli voin sanoa taas jälleen kerran, että tämä on eurooppalaisen syyttäjäviraston geeneissä ja tämä ennakoiminen step by step englanniksi sanottuna. Minä haluaisin ensiksi, että tällä syyttäjävirastolla olisi kyky pitää lentokorkeutensa ja lentonopeutensa – Eli sen pitäisi todella nähdä, miten se järjestelmä toimii, miten se voi nousta, onko riittävästi etäisyyttä ja sitten voidaan lähteä todella lentoon ja normaali-nopeuteen ja korkeuteen. Totta kai tässäkin riittää pohdittavaa. Terrorismi voi olla yksi optio ekologinen rikollisuus on myös olemassa olevaa. Sitäkin voitaisiin pohtia. Tekstissä sanotaan, että kaikki ne rikkomukset, jotka liittyvät vakavasti otettavaan rikollisuuteen, jotka, joka ylittää rajat. Tämä on suunnaton kenttä ja se on täysin avoin. Ja minä en sulje mitään näistä pois, hyvä edustaja. Toinen kysymyksenne riippumattomuudesta Panama-papereista esimerkiksi minun toimivaltuuksissani minä olen tarkastellut yksityiskohtaisesti kaikkia kohtia. Me tiedämme, että on muitakin osa-alueita. Minä en ota niitä tälle esille, koska ne ovat meneillään olevia tapauksia. Se on tänä päivänä yleisen syytteen vastuulla paljon vähemmän oikeusministerin eli tarkistaa ja valvoa työntekoa syyttäjien työtä, jotka ovat minun valaisuudessa, minun valvonnassani. Niin me tulemme jatkamaan tämän tyyppistä toimintaa. Minä olen sitä mieltä, että se on syyttäjän vastuulle. Se on tärkeää syyttäjävirastolle. Roberto. EP-ryhmän, EP-ryhmän nimissä Roberta Metsola, olkaa hyvä. Anteeksi, todella pahoittelen. Tein liikaa näitä virheitä. Barbara Spinelli ensin. qe nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, tohtori Bonnerille sanoa, että minulla ei ole EPOn riippumattomuudesta mitään epäilyksiä, mutta vahvoja epäilyksiä minulla on kuitenkin jäsenmaiden syyteen viranomaisten riippumattomuuden suhteen esimerkiksi kun ajattelemme tätä hyvin myönteistä arviointia, jonka te annoitte syyttäjälaitoksen toiminnasta ja sen riippumattomuudesta Ranskassa. Haluaisin tietää seuraavaa. Mitkä tulevat olemaan välineet, konkreettiset välineet, joiden avulla arvioidaan riippumattomuutta, sitten toteutuuko riippumattomuus, jäsenmaissa, eikä minulle riitä kuulla sanoja, että on tarpeen vakuuttaa ihmisiä tai esimerkiksi luoda ilmapiiri, joka suosii tätä tai olla monikielinen. Ei kaikki tämmöinen, tällainen riitä minulle. Eikä riitä sekään, että sanotaan, että tässä tarvitaan diplomatiaa, sillä Euroopan syyttäjäviranomainen viranomainen on jotenkin, jolta minä en toivo kyllä hiukkastakaan diplomaattisuutta. Kiitos. Si, grazie per la questione. Madame la députée, je... Arvoisa rouva edustaja, minä voisin sanoa, että eurooppalainen syyttäjä ei, ei ole ei hänellä ole pikkusen diplomatiaa, hänellä pitää olla valtavasti diplomaattista kapasiteettia. Te puhuitte riippumattomuudesta, ei se ole semmoista, joka säädetään, joka y- y- itsestään syntyy. Kun on kyse viraston riippumattomuudesta Ranskassa, minä sanoin äskettäin, että mentaliteetit ovat muuttuneet. Kuuden vuoden ajan olemme voineet seurata tätä. Voin myös sanoa teille, koska minä koen sen itse sisältä päin. Minulla on siis omakohtainen vahva todistajalausunto tästä. Kun on kyse henkilökohtaisesta näkemyksestä, niin jos minulle annettaisiin johdettavaksi eurooppalainen syyttäjälaitos, laitos, syyttäjävirasto, minulla on, äh, tiedätte varsin hyvin, ja minä täytän pian 58 vuotta, seitsemän vuoden mandaatti, minä olisin 65-vuotias, minulla ei ole mitään odotettavaa ranskalaiselta viranomaiselta. Jos nimittäin eurooppalainen syyttäjä, minä olisin täysin riippumaton itsenäinen. Haluan vakuuttaa teidät siitä. Sitten instrumenteista. Olette oikeassa, kun mainitsitte niistä. Se kuuluu sitten vastuuasemassa olevalle syyttäjälle tarkistaa päivittäin Eurooppa, jäsenvaltioiden syyttäjien toimintaa siitä, ja siitä, miten eurooppalainen syyttäjäviraston dele, valtuutettu pystyy valvomaan tätä, miten kansallisissa oikeuslaitoksissa asiat toimivat, jos tulee epäsäännöllisyyksiä, jos tulee poikkeamia, jos tulee puutoksia riippumattomuuteen silloin tuolla hetkellä eurooppalaisen syyttäjäviraston päällikön, niin kuin minä Minulla on kokemusta Eurojustista vastaavaa kokemusta, jolloin joku jäsenvaltio toimi huonosti, yhteistyö ei sujunut, niin silloin Eurojustin vuosikertomuksessa siitä tehtiin selkoa ja seuraamukset olivat myös vastaavanlaiset jos minut nimetään eurooppalaiseksi syyttäjäksi, niin silloin teidän arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat, minä olen vastuullinen teidän esessänne. Ja minä tulen ottamaan nämä kysymät teille, teidän edessänne ja näyttämään ehkä jopa sormella sitä jäsenvaltiota, joka ei toimi asianmukaisesti. E ja nyt Roberta Metsälä EPP-ryhmän nimissä. Kiitos oikein paljon. Sen lisäksi, mitä sanoitte jo, voisitteko kertoa vähän enemmän kokemuksestanne tällaisista suurista tapauksista, joihin on kiinnitetty paljon huomiota tiedotusvälineissä ja julkisesti? Kuten tiedetään, Eppo joutuu käsittelemään hyvin tiukkoja poliittisiakin kysymyksiä. Olemme nähneet eri tilanteita kautta Euroopan, joissa kansallinen syyttäjäviranomainen tai laivanvalvontaviranomainen ei lähde tutkimaan tai syyttämään selkeissä rikostapauksissa. Miten käsittelisitte tällaisissa tapauksissa yhteistyöhaluttomia jäsenvaltioita? Ja voisitteko antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kansainväliset rikollisjoukot pyrkivät hyötymään EUn varoista ja miten puuttuisitte tilanteeseen tällaisissa tapauksissa? Yeah, I can... Mitä tiedotusvälineisiin tulee? Voin sanoa, että olen kerännyt melko paljon kokemusta aikaisemmassa asemassani yleisenä syyttäjänä, kun jouduin asettamaan syytteeseen korkeassa asemassa olevan virkamiehen. Hänen kanssaan olin joutunut tekemään yhteistyötä viikoittain, koska hän oli alueen edustaja ja koska hän oli hallinnon tason johtaja. Jouduin asettamaan hänet syytteeseen julkisten varojen väärinkäytöstä ja hyvin nopeasti tämä asia vuosi, ei minulta, mutta toisaalta tiedotusvälineisiin. Ja niin minä joudun jatkamaan syyttäjän toimia objektiivisesti, riippumattomasti aina hakien todisteita molemmilta puolin tätä henkilöä vastaan ja hänen puolestaan. Minä jouduin siis käsittelemään tätä kysymystä syyttäjätyössä ja sitten nyt yhteistyössä tai suhteessa tiedotusvälineisiin. Mitä sitten tulee sellaisiin, jotka eivät halua yhteistyön Eppon kanssa – Tämä olisi kyllä pääsyyttäjän ja kollegion tehtävä osoittaa, että toimitaan riippumattomasti, että Euroopan pääsyttäjä on tässä vastuullinen tahto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos nähdään ongelmia, niin meidän Euroopan syyttäjäviranomaisena ja pääsyyttäjänä on huolehdittava siitä, että kannamme vastuumme suhteessa parlamentin ja neuvostoon myös. Nämä olisivat keskeisiä seikkoja. Minun mielestäni tätä ei saisi unohtaa, koska tämä on hyvin tärkeä asia. Kiitos. Emilian Pavel, SED-ryhmän nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että mitään äh, kielellisiä ongelmia aikaan ei tule, jos teidät nimitetään. Differently across syyttäjän virastojen toimintaa säädellään, of the European delegated. säädellään eri tavoin eri jäsen. Investigating voin, offenses at... Millä tavoin pyrkisitte kansallisella tavo- tasolla organisoimaan tutkintaa ja kuinka voisitte varmistaa sen, että artiklan 6 mukaiset riippumattomuusvaatimukset täysin toteutuvat EPPOssa kaikilla tasoilla. Ja toinen kysymys, jos teillä on aikaa kahden minuutin jälkeen vastata tähänkin. Oletteko te harkinneet salaisia protokolleja käyttöön otettavaksi tiedostelupalveluiden kanssa eri jäsenmaista niin, että te voisitte käydä heidän kanssaan sen tyyppistä tiedonvaihtoa, joka auttaisi tutkimuksissanne tai EPPON tutkimuksissa. Kiitoksia. Euh, Kun on kyse e, valtuutetusta yleisestä syyttäjästä. Silloin on, se on yksi vahvoista kohdista Euroopan syyttäjävirastossa. Minä toistan sitä vielä kerran yleinen syyttäjä, joka on valtuutettu, on, on linkki, pysyvä linkki kansallisiin syyttäjävirastoihin. Senkin takia se on tärkeää, koska se on tärkeää yleiselle syyttäjälle, koko virastolle, mutta myös jäsenvaltioille, jotta he voivat asettaa tämän valtuutetun syyttäjän strategiseen paikkaan, missä hän voi todella kerätä, saada tietoa ja nähdä tärkeimpien asiakirjojen kulkevan, jotta hän voi ne välittää edelleen sitten eurooppalaiselle syyttäjävirastolle. Mutta se ei ole riittävää, jos meillä on vain kolme, kaksi tai kolme valtuutettua, jotka kattavat näin laaja maa-alueen. Ehkä meillä pitäisi myös olla, että tämä, nämä valtuutetut yleissyyttäjät ovat yhteydessä muihin jäsenvaltioiden syyttäjävirastoihin. Eli meillä pitäisi olla tämän tyyppinen organisaatio, joka voisi todella kerätä ja saada tiedot nousemaan oikeihin paikkoihin jotta kaikista tärkeimmät tapaukset, joita kritisoidaan tänä päivänä, koska niitä ei olisi toteutettu, silloin ne todella tulisivat näkyviin, eivätkä pääsisi minkään tutkan ulkopuolelle. Heti alusta lähtien pitää tämän tyyppinen organisaatio saada jaloille. Toinen kysymys oli mielenkiintoinen. Minkä takia? Koska yhä enemmän me voimme nähdä todellakin että niin kuin englanniksi sanotaan intelligence, eli nämä tiedot, jotka liikkuvat Mielestäni nämä tiedustelupalvelut eivät ole etuoikeutettuja kumppaneita keskustelussa syyttäjäviraston kanssa. Minä olen Ranskassa toimiva syyttäjä. Minä toimin yleensä niiden yksiköiden kanssa, jotka toimittavat minulle oikeudellista näyttöä ja todisteita. Ja jos minä olisin eurooppalainen yleinen syyttäjä, minä tulisin toimimaan prikulleen samalla tavalla. Monika Makka, vsr ryhmä missä? Olkaa hyvä. Mulțumesc. Äh, prima. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Oletteko sitä mieltä, että EPPON johtavan syyttäjän rooli on enemmänkin koordinoiva ja diplomaattisesti koordinoiva tehtävä eri jäsenmaiden toimintojen välillä – vai tehtävä, jossa puututaan konkreettisesti erilaisiin äh, tapauksiin, petostapauksiin ennen kaikkea. Toinen kysymys. Minkä tyyppiset rikokset kuuluvat EPPON toimivallan piiriin? Voisitko antaa esimerkkejä sellaisista petoksista, jotka koskevat eurooppalaisten varojen käyttöä tai ALV-petoksia Euroopan tasolla. Voitteko antaa esimerkkejä, minkälaisia rikostyyppejä tähän kuuluu? Kiitos paljon, arvoisa edustaja. Pystyn vastaamaan näihin kahteen kysymykseen. Eurooppalainen yleinen syyttäjä hänellä pitää olla monenlaista kapasiteettia sekä yhtäältä koordinoida. Se edellyttää tietysti, pitää olla diplomaattista tajua, mutta ei ainoastaan diplomaattista hienovaraisuutta. Hänen pitää perehtyä syvällisesti asioihin, koska silloin kun eurooppalaiset muut syytteet puhuvat rahanpesusta tai kansallisista rikoksista, pitää tietää, miten mekanismit toimivat, jotta voidaan luonnehtia näitä rikkomuksia. Eli eurooppalaisen yleisen syyttäjän pitää olla ensinnäkin viittäjäviraston jonkinlainen tekninen tuomari. Ja sen takia minä olen tänä päivänä ehdokkaana. Mutta mitä, mikä on hänen toimenkuvansa? IPPO-säädöksessä e sanotaan eurooppalainen yleinen syyttäjä. Hänen pitäisi pystyä ottaa käyttöön tämä loistava mekanismi, eurooppalainen syyttäjälaitos, syyttäjävirasto, ja sen pitäisi aloittaa toimintaansa tietysti jäsenvaltioista – osallistuvat ne millä tasolla vain. Ei tässä ole tavallaan mistä siinä mielessä kyse, että hän istuisi kahdella tuolilla tämä yleinen syyttäjä, jos on yhtäältä teknikko, se on välttämätöntä, mutta se ei ole riittävää. Sitten jos on luettelo näistä rikkomuksista, mehän tiedämme että kaikki hyvin, kun puhumme näistä rikkomuksista. Ajan ujet aloitetaan joistakin ALV-rikkomuksista, mutta tämä on hyvä referenssi. Mutta jos me annamme toimivaltuusluettelon eurooppalaiselle syyttäjävirastolle, niin silloin se eroaa tästä direktiivistä, joka antaa meille tiedot näistä rikkomuksista. Ja silloin on kyse tietysti kaikista rikkomuksista, rahanpesusta, julkisten varojen väärinkäytöstä. Ja tämä voi tietysti kaikki loukata EUn etuja.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 Pyydän aloittamaan alusta uudestaan. Kiitos. Имайки предвид вашия богат опит във Френската прокуратура и на европейско ниво, включително при... Kiitos. Teillä on paljon kokemusta Ranskasta ja Euroopankin tasolta, myös Eurojustin perustamisen yhteydessä. Uh, okay. It takes a bit of time. We can, we can... Niin tässä menee hetki aikaa Voimmeko odottaa hetken? Anteeksi, edustaja Radef, Pyydän aloittamaan kolmatta kertaa. Puhukaa ihan rauhassa. Teillä on paljon kokemusta. Ja tiedätte, mitä haasteita Euroopan syyttäjäviranomaisella on. Teidän vastauksissanne, kirjallisissa teksteissänne te puhutte siitä, että on välttämätöntä luoda tasapaino niin, että kaikki noudattavat näitä välineitä samalla tapaa konsensushenkisesti. Ja tässä yhteydessä haluaisin esittää vielä kysymyksen. Miten haluatte turvata yhteistyön Euroopan eurooppalaisen syyttäjän kollegion ja näiden valtuutettujen Euroopan syyttäjien välillä, jotta saadaan toimittua johdonmukaisesti. Puhuitte myöskin siitä, että ehkä voitaisiin luoda tiettyjä erikoisaloja ehkä maantieteellisesti tai tiettyjen alojen mukaan. Miten toimitte konkreettisesti, jotta saisitte kansalaiset tietämään enemmän Euroopan syyttäjävirastosta? Kiitos. Blagodaria. That's the only one. <laughs> Uh, monsieur le député. Arvoisa edustaja, todellakin kysymys pysyvien oikeuslaitosten toiminta tulee olevan erittäin herkkä kohta ja se pitää ratkaista heti alus, alkumetreillä. Miksi? Koska tässä kun lähdetään puhumaan eurooppalaisen syyttäjäviraston rakenteen toiminnasta, nämä pysyvät audienssit ovat niitä moottoreita, joita tullaan seuraamaan niiden operatiivisuuden kannalta. Ja kun silloin tämä yleinen syyttäjä vahtii sitä, että työtaakka tulee jakautumaan yhdenvertaisesti ja tasaisesti eri Oikeuslaitos, oikeustapausten kanssa. Niin tästä, puhumme tästä tuo kohta erikoistumisesta se kuuluu yleisen syyttäjän vastuulle, koska jos halutaan niveltää tämä, tämä operatiiviselle tasolle valtuutettujen syyttäjien kanssa, jotka toimivat jäsenvaltioissa, voivat toimia sillä tavalla, että tieto kulkee tänne keskus, keskustapaikalle. Ja silloin, jos pyydetään tutkimuksia, pyydetään oikeuden toimintaa ja käsitellään silloin yleinen syyttäjä, joka on pysyvästi paikalla kun halutaan löytää tämä, tätä tasapainoa. Se on tärkeää, koska tekstissä sanotaan, asetuksessa sanotaan, että työ tullaan jakautumaan random, jos käytän englintalaista termiä, vähän sattumanvaraisesti. Eli sat, sattumaakin pitää tässä ehkä ruveta korjaamaan erikoistumisella, eli meidän pitää määritellä. Minä otin esille kaksi väylää, joko maantieteellinen tai toiminnallinen. Nämä ovat ensimmäiset kokemukset, ensimmäiset askeleet varmasti antavat meille hyvää indikaattoria jatkoa ajatellen. Meidän pitää ajatella näitä optioita, mutta ilman, että niitä nyt lyödään lukkoon lopullisesti. for... Ja sitten lopulta live-valiokunnan nimissä Dietmar Köster. SED-ryhmän nimissä. Thank you, Chair, and uh, thank you for your... Kiitos puheenjohtaja. I'm here. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksestanne. Minä istun täällä. Täällä. Very well lit there. Niin, hyvin valaistulla paikalla. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille herra Bonnet alustuksestanne. Minulla olisi kysymys. Oletteko käsitelleet monimutkaisia ylikansallisia tutkintoja joskus, erityisesti ylikansallisissa toimissa, joissa vaaditaan koordinointia ja neuvotteluita ja sitä, että selvitetään toimivaltakiistoja kansallisten oikeuslaitosten kesken. Mikä on teistä lisäarvo, joka EPPOon tulisi teidän johdolla. Ja miten selvittelisitte tätä lisäarvoa niille jäsenvaltioille, jotka tällä hetkellä eivät ole EPPOon vielä sitoutuneet, jotta voisit kannustaa heitä liittymään mukaan myöhäisemmässä vaiheessa? Ja onko teillä kokemusta rahanpesusta? Ma réponse sera la suivante. Vastaukseni tulee olemaan seuraavanlainen. Mitä tulee koordinaatioon ja neuvotteluihin ylikansallisissa tapauksissa, ammennan nimenomaisesti Eurojust-kokemuksestani. Eurojustissa minulla oli tämä valtava etuoikeus johtaa koordinaatiryhmää. Siellä rahanpesutapauksissa nimenomaisesti ja rajat ylittävissä petostapauksissa, sellaisissa, joissa tapaus kosketti viittä maata, en sano jäsenmaata, vaan maata, joista yksi oli Sveitsi. Ei siis unionimaa, mutta oli mukana. Me onnistumme nimenomaisesti Eurojustin äh, allekirjoittaman yhteistyösopimuksen äh, äh, ansiosta Sveitsin kanssa ratkaisemaan tämän tilanteen yhdessä päivässä. Me onnistumme yhdessä päättämään noin kymmenessä pankissa tehtävästä takavarikosta yhdessä päivässä. Ja belgialainen tuomari, johon olin yhteyksissä, saapui paikalle. Me tiedustelimme, koska he, hän pystyisi ö, käynnistämään tämän takaisin perinnän takavarikon ja se tapahtui saman päivän aikana. Ja tuona päivänä me heti päätimme päivämäärästä, teemme siis päätöksen, teemme päätöksen aikataulusta ja toimista ja viisi maata, joihin Sveitsi liittyi, onnistui toteuttamaan tämän yhdessä. Meillä oli kymmenen ähm, miljoonan takavarakka kyseessä, josta 90 prosenttia toteutui. Ja luonnollisesti, jos tällainen tarve tulee esiin, me voimme tarjota lisäarvoa, antaa jotakin lisää kansallisen rakenteeseen verrattuna. Ja tässä uskoakseni eurooppalainen syyttäjävirasto käynnistäessään toimintansa osoittaa muille, mikä sen lisäarvo on. Oikein sydämestä kiitokset. Budjetin valvonta jatkaa tässä. Mukava teitä kuunnella. Ranskalaiset pystyvät kauppaamaan itseään tällä tavalla tehokkaasti ja näin ole ollenkaan pettynyt. Mutta tämä yhteistyö Olafin kanssa. Mikä rooli mielestäni teillä Olafilla on tässä hallinnolliset tutkinnat eivät ole niin tuttuja kaikissa jäsenvaltioissa ja meillä on paljon ongelmia Olaf-tapausten kanssa. Miten suhtaudutte tähän kysymykseen ja minkälaisena näette Olafin tulevan roolin? Olen Olaf-asetuksen esittelijä, joten voitte esittää minulle toiveita ja saatte nyt puheenvuoron. Kiitos. Äh, äh, Kiitos oikein paljon. Mitä näihin hallinnollisiin tutkintoihin tulee? Tämä on kysymys sinänsä myös Euroopan syyttäjävirastolle, kun tarkoitus on hoitaa juridisia oikeudellisia tutkintoja. Tärkeä aihe on tietenkin laajemmin yhteistyö Eppon ja Olafin välillä – yhteistyötä voidaan tehdä. Toinen toimii hallinnollisella tasolla ja toinen oikeudellisella. Kyllä tässäkin pitää saada edistystä aikaiseksi. Olen jo sanonut, että tämä on valtava haaste, mutta tähän haasteeseen on nyt puututtava niin, että tulevaisuudessa säännöt. Tiedän, että Olaf-asetusta pohditaan uudestaan, se kehittyy ja kyllä minusta – Tuossa yhteydessä on tehtävä päätöksiä, että tulevaisuudessa kaikki saadaan toimimaan yhteen niin, että Eppo voi myös saada jatkuvasti lisäarvoa eurojustista, koska tällaiset hallinnolliset tutkinnot ovat kyllä tärkeitä esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että rahat halutaan periä takaisin. Tässä Olaf voi toimia. Epon verrattuna etu on se, että siellä on valtavasti osaamista, tietoja näistä tapauksista, mitä Eppolla ei ole, kun koko Eppo ei ole vielä. Ja sitten tämä yhteen toimivuus, interoperability, niin kuin se niin kauniisti on englanniksi nimetty. Tämän yhteistyö mm, luominen on hyvin tärkeää, jotta Eppo jatkuvasti voi saada tätä tietoa, tätä tutkintatietoa Olafilta ja saada sitä kautta sitä lisäarvoa ja sitä hyvin perinpohjaista tietoa, jota voi käyttää näin hyväkseen, jotta voidaan sitten asettaa syytteeseen. Sehän on se tärkein tehtävä. Eli saadaan äh, tietyt tapaukset tuomioistuimeen ja saadaan sieltä lopulta päätös. Tälle tielle meidän on lähdettävä Olafin kanssa yhdessä. Edustaja Pirinski, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Over here. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä päin. Äh, selvästikin äh, herra äh, Bonner, teillä on erittäin laajaa asiantuntemusta rikosoikeudellisista Euroopan tason yhteistyöstä. Minun kysymykseni on seuraava. Aivan selvästikin tämä tarkoittaa sitä, että teillä on melkoisen paljon diplomaattisia kykyjä, jotta pystytte sattumaan yhteen nämä eri Euroopan tason syyttäjät. Ja te myöskin toi, viittasitte siihen, että teillä on teknisistä asioista laaja tuntemus, mutta minusta tuntuu, että tässä on yksi puute. Kuinka voitte todeta, että nämä ominaisuudet tekevät teistä vahvemman yleisen syyttäjän sen sijaan, että että te kompromisseja. Eli kuinka voimme taata sen, että te olette tiukasti loppuun asti ajamassa tapauksia ja kuinka voitte toimia niin, että toimitte paremmin kuin vain aggressiivisesti? Aggressiiv. Arvoisa edustaja, syyttäjä ei saa koskaan olla aggressiivinen, mutta hänen täytyy olla määrätietoinen. Tiedän varsin hyvin. Diplomatiallakin on rajansa. Diplomaattisuus tarkoittaa sitä, että pystyy keräämään tiedot, kokemaan ja tuntemaan eri tilanteet, tilanteiden tiedon määrän suhteella. Usein se loppuu siihen syöttäjä, kun hän on omalla toimialueella, oike, omalla oikeusalueellaan, kun on kyse tapauksesta, joka vaatii päätöstä. Minä teen päätöksen edellisissä toiminnoissa, kun olin tasavallan syyttäjä, yleinen syyttäjä. Minusta oli erittäin miele- miellyttävää, että minulla oli ympärilläni minä omia avustajia, varsinkin silloin, kun oli kyse vaikeista tapauksista. Hän sanoi, että hän piiloutui avustajansa selän taakse. Ei, ei, ei, ei. Yhdessä saadaan paljon älykkäämpiä päätöksiä aikaan kuin yksin, mutta tämä tässä täytyy ottaa huomioon saatu tieto ja minä teen sen viimeisen päätöksen. Koskaan, koskaan en ole jättänyt mihinkään varjon tai Saksassa sanotaan sateen alle minkäänlaista yhteistyötekijää pulaan, koska minun täytyy päällikkönä olla vastuussa. Minä teen viimeiset päätökset enkä minä voi mihinkään piiloutua. Ja silloin kun on kyse eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä ja kun on kyse riippumattomasta virastosta tai laitoksesta, ei, ei meillä ole mitään pelättävää tehdessämme päätöksiä. Mitä meille teksti sanoo? Mitä sanovat muut tekstit rikoslaista kyseisessä maassa? Rikkomukset, Onko niitä tehty? Onko tapahtunut rikoksia? Onko meillä riittävästi todisteita ihmisiä vastaan, joita meille tuodaan äh, mahdollisesti tuomittavaksi? Ja silloin päätökset tehdään. Minä olen toiminut näin 32 vuoden ajan nuorena syyttäjänä ja nyt yleisenä syyttäjänä omassa maassani. Ja voin taata teille, että olen hyvin määrätietoinen siinä, etten minä koskaan piilottaudu kenenkään taakse, enkä Frau Kollegin Makovai, bitte. Kollega Makovai, olkaa hyvä. <clears throat> Mulțumesc. Um, dacă... Kiitos. Jos katsotaan Olaf-kertomusta vuodelta 2017, nähdään, että monet petostutkinnat sellaisten petosten, jotka kohdistuivat eurooppalaisiin varoihin. Niin Romaniassa oli paljon tapauksia, 11. Ja tusinan verran Puolassa, Unkarissa ja sitten Kreikka ja Bulgaria näkyivät siellä myös. Ja sitten vähemmän Saksassa ja Italiassa ja muissa maissa. Tätä taustaa vasten haluaisin kysyä seuraavaa. petosten määrä, kun ajatellaan eurooppalaisia varoja ja ALVtä, niin petosten määrä on melko merkittävä Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja näyttää siltä, että petoksia on näissä maissa enemmän kuin muissa jäsenvaltioissa. Tämä nähdään Olaf-kertomuksista. Minkälaista kokemusta teillä on tämän tyyppisen rikollisuuden, talousrikollisuuden vastaisessa työssä? Tähän liittyy poliittinen taso, myös. Ja tässä voidaan ajatella niitä jäsenvaltioita, Romania ja Bulgaria ajattelen, jotka eivät aikaisemmin, kun teillä on kokemusta Eurojustista, olleet vielä mukana. Kiitos. Hyvä edustaja, kun toimin Eurojust... Hyvä edustaja, minä toimin 2002-2007 Eurojustissa ja Romanian Bulgarian näin siis saapuvan unionin jäseniksi ja teimme töitä heidän kanssaan ennen tätä. Tässä on tietenkin tiettyjä lukuja vuodelta 2017, jotka tuovat esiin tiettyjä tapauksia, joissa joista meillä on tiedot, mutta ei ehkä tyhjentäviä tietoja tilanteista näiden maiden kohdalta. Niin joihin viittasitte, mutta ei välillä näiden vanhempienkaan jäsenmaiden kohdalta. Minähän tulen itse tällaisesta vanhemmasta jäsenmaasta ja voin sanoa, että Euroopan syyttäjäviraston johtavana syyttäjänä minun tarkoitukseni ei ole tuomita jotakin jäsenmaata sen mukaan, kuinka monta tapausta siellä on, jotka, jotka täytyy käsitellä. Meidän tarkoituksemme ei ole lainkaan nimetä ja nolata Tämä ei ole tarkoitus. Tiedän erittäin hyvin, että vanhemmissa jäsenmaissa alkaen minun omastani maastani on kyllä syytä tehdä tutkintoja ja tutkimuksia. Ja kun minä törmään korruptiotapaukseen sellaisella alueella, joka on melkoisen rauhallinen, Bourgogne, siellä on hyvää viiniä, ja kun alkaa tullakin sellainen tunne, että siellä on alve petoksia viinin tuottajien keskuudessa ja että varoja kierretään ja että me puutumme tähän asiaan. Ihmiset ovatkin pöyristyneitä, kun kuvittelee, että Ranskassa korruptiota ei esiinny ja että se tapahtuu muualla, mutta eihän näin ole. Minulla on hyvin tarkka silmä näiden asioiden suhteen. Ehkä minun kokemukseni tällä alalla ei ole yhtä laaja kuin muilla ehdokkailla. Minulla on oma kokemukseni, muilla ehdokkailla on oma kokemuksensa. Minä olen parikymmentä vuotta toiminut syyttäjänä, mutta minulla on kuitenkin jonkin verran kokemusta, jonka varaan nyt pohjaan tällä hetkellä. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Rabanet, tuskin kukaan täällä epäilee, tekö ole loistava syyttäjä, kuten sanoitte, mutta, mutta sd kollega esitti jo vähän tätä kysymystä. Oletteko riittävän tiukka, jotta voitte tehdä tätä työtä? EU-varoihin kohdistuvat petokset. Tässä ei ole kyse mistään pikku näpertelystä, vaan tiukoista rikollisista, jotka ovat valmiita jopa tappamaan, kuten olemme nähneet kahdessa jäsenvaltiossa viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Ja tässä hallitukset eivät välttämättä ole ne vaan niin joskus pitää tutkia hallituksen toimia. Silloin tämä on hyvin hankala, monimutkaista. Tämä on ihan toisella tasolla toteutettava peliä, kun näin on Luotatteko ainoastaan näiden jäsenvaltioiden tarjoaman tietoon vai hyväksyttekö myös tietoa, jota tarjoavat toisenlaiset lähteet? Oui, effectivement. La question... Todellakin. Määrätietoisuus syyttäjällä on tärkeä silloin, kun pitää toimia jäsenvaltioita vastaan. Olette ihan oikeassa, arvoisa edustaja. Mutta jos tilanne on näin, silloin käyttäisin tätä pitbull-termiä. Ehkä, ehkä hän on eurooppalainen pitbull. No, minä näin nyt teidän aikomuksenne sen kaiken takana. Ehkä tämä, tässä on tarkoitus vähän liioitella, mutta kuten tämä eläin kuvaa hyvin voimaa, voima on se, että hyökätään pahaa vastaan. Ja jos me olemme tuomarikunta, me pyrimme toimimaan sitä individuaalisella tasolla, silloin, kun on kyse mm, keskitason rikollistasosta, kun ei ole kyse vielä samoista riskeistä, joista te puhuitte. Siinä minä sen kyllä hahmotan, minkä te otitte esille. Silloin nimenomaan tämän syyttäjä päällikön kuuluu määritellä tämä miten hän toimii täysin riippumattomasti. Mutta silloin kun situa, tilanteet ovat sellaisia, ehkä niitä tulee nopeammin kuin uskommekaan. Ehkä tilanteet muuttuvat sen kaltaisiksi, että pitää etsiä kaikkia liittolaisia, liittolaisia demokraattisessa kuviossa. Olette nimenomaan te, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Sanoin äskettäin, että eurooppalainen yleinen syyttäjä on vastuuvelvollinen teidän edessänne. Totta kai, mutta tehän edustatte Euroopan unionin kansalaisia. Te olette täällä myös auttaaksenne yleisen syyttäjän työtä, kun hän tulee teille kertomaan, mihin me jo törmäämme ja sitten pitää olla myös yksilötasolla rohkeutta. Minä en koskaan ole, minä olen aina ollut rohkea. Minä olen koskaan pelännyt ketään 32 vuoden ajan. Minä olen tullut tänne teidän eteen oikeuslaitoksen edustajana, enkä pelkää mitään. Jos minun pitäisi pelätä jotain, jotakin, mutta ei, ei minun, tämä saa minua perääntymään. Minä olen erittäin määrätietoinen ihminen toiminnassani. Kollega Javor, pitää. Kollega Javor. Thank you very much, Sharon. Thank you, Mr. Paljon kiitoksia. Kiitoksia herra Bonen siitä, että olette täällä. Te mainitsitte alustuspuheenvuorossanne, että EPPON pitäisi vakuuttaa jäsenmaat, ne jäsenmaat, jotka eivät EPPOon vielä liittyneet, liittymään myöhemmin. Hyvää onnea tällä alalla. Täytyy muistaa esimerkiksi, että Unkarin johtava syyttäjä on todennut, että ei, Unkari ei EPPOon liity, koska EPPO on niin heikko toimija. Joten teillä tulee olemaan melkoisen vaikea tehtävä. Minun kysymykseni koskee poliittista painostusta, jota te saatatte kohdata eri hallitusten taholta ja myöskin teidän tiiminne ja syyttäjät jäsenmaissa saattavat välillä törmätä poliittiseen painostukseen, joka saattaa olla välillä näkyvää ja käsin kosketeltavaa. Kuinka te suojelette teitä, itseänne ja omaa tiimienne tältä? Ja sitten toinen kysymys, voisitteko kertoa hiukan enemmän kokemuksestanne systeemisen korruption ja unionin varojen väärinkäytön alla. Tätähän tapahtuu tietyissä jäsenmaissa. Oletteko ikinä törmänneet tähän, äh, tähän ilmiöön ja kuinka teidän on tarkoitus siihen puuttua? Arvoisa edustaja, ensimmäiseen kysymykseen vastaisin. Eurooppalaisen syyttäjäviraston voima on osoittaa ole mallia, näyttää esimerkkiä. En ole vakuuttunut siitä, että se olisi tämän viraston rooli harjoittaa politiikkaa jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät osallistu tähän täysimittaisesti. Mielestäni eurooppalaisen syyttäjän pitäisi mennä vakuuttamaan henkilökohtaisesti kukin jäsenvaltio osallistumaan tähän vahvistettuun yhteistyöhön. En minä sitä ihan tämän kaltaisena näe. Mielestäni on olemassa toisia paikkoja, toisia virastoja, toisia instansseja tähän. Mutta minä näin tämän Eurojustissa, tämän eksersiisin hyvät puolet. Me olimme aika kriittisiä, skeptisiä kollegoja kohtaan jäsenvaltioissa – eri toimielimissä, jotka sanoivat, että mikä tämä, tämä tämmöinen mikä tämä tämmöinen laitos on, mitä siitä tulee. Mutta pikkuhiljaa kokemuksen perusteella me olemme pystyneet osoittamaan, että meillä on kapasiteettia nousta lentokorkeuteen ja antaa hyviä tuloksia. Ja tämä e, e, e, esimerkin antama hyvä tulos pystyy vakuuttamaan nämä tähän asti ei-osallistuvat tahot. Eli me emme saa liikaa politisoida, mutta meidän pitäisi auttaa heitä saama, tulemaan mukaan yhteistyöhön, kun on kyse virasta ja laitosten suojelusta. Se on myös henkilökohtaista vastuuta yleisellä syyttäjällä toimia siten, että eurooppalaiset syyttäjät, ne jotka ovat vieläkin alttiimpia, he ovat nämä valtuutetut syyttäjät, jotka tuntevat hyvin järjestelmän. He heidän pitäisi olla kaiken painostuksen ulkopuolella ja saada suojaa. Ja tässä pitää olla erittäin kiinteätä henkilökohtaista yhteistyötä yleisen syyttäjän kanssa ja näiden valtuutettujen. Pitäisi olla säännöllisiä tapaamisia valtuutettujen syyttäjien kanssa, jotta nämä voisivat todella tuoda esille näitä painostustilanteita. Ja silloin päällikön on toimittava, hänen pitää puuttua jäsenvaltion toimintaan ja tuoda esille tämä tilanne esimerkiksi tämänkaltaisessa instanssissa tai tilanteessa, missä me nyt olemme tässä tänään. Edustaja Marche. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja herra Bonner. Te olette ymmärtänyt, että että syytteen viraston riippumattomuus on keskeinen kysymys ja te muistutitte 32 vuoden uranne varrelta kokemuksestanne Ranskasta. Ja viitasitte näihin ranskalaisiin syyttäjän kokemuksiin. Tehän ette aloita nyt, vaan 32 vuotta sitten aloititte tämän työn. Ja huomaamme nykyisin esimerkiksi keltaliivien tilanteessa, kuinka paljon syyttäjän virastoilla on valtaa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Voitteko te kertoa meille, että 32 vuoden aikana urallanne teitä ei ole koskaan poliittinen taho painostanut tehtävissänne? Toinen kysymys. 32 vuoden uranne aikana eri Ranskan Ähm, syyttäjän virastoissa, onko teillä ollut poliittisiin henkilöihin liittyviä korruptiotapauksia käsittelyssä tai vastaavia korruptiotapauksia julkisen vallan piirissä ja kuinka toimitte niissä? Kiitoksia. Kiitos teille. Ranskassa oikeuslaitoksen riippumattomuus on keskeistä elintärkeää. Totta on ollut tapahtumia menneisyydessä. Minä en ole itse ollut henkilökohtaisesti paikalla, enkä ole siis kokenut mitään painostusta. Puhun vain sitä, mitä olen nähnyt ja mitä olen voinut todistaa omin silmin. Totta on ollut tilanteita, tapahtumia oikeusministeriössä, ja silloin luvattu toimenpiteitä, on annettu ohjeita yleisille tasavallan yleiselle syyttäjälle. Toimintaohjeet on saatu. Minä sanon tämän hyvin voimallisesti. Tilanne on oleellisesti muuttunut vuoden 2013 jälkeen äänestettiin laista, jossa kiellettiin tämän kaltaiset toimintaohjeet. Minä voin kertoa, mitä on tapahtunut vuoden 2013 jälkeen. Muistan, että yhdessä tapauksessa minun, minun piti juridisella tasolla etsiä Äh, pyyttyä rikosneuvoston, rikosneuvoston toimintaan Pariisissa. Eli minä sain suoraan ohje, toimintaohjeet oikeusministeriöltä. Tämä osasto, tämä olisi vuonna 2014-2015, tämä osasto kieltäytyi äh, nimenomaan vuoden 2013 uudistuksen jälkeen. Tämä osasto kieltäytyi vastaamasta minulle koska pelkäsi, että ne tiedot tai indikaattorit, joita minulle annettaisiin, voi, ne voitaisiin tulkita jonkinlaisena tutkintaoikeudenkäynnin käynnistämisenä, joka annettaisiin yleiselle syytä. Eli minä siis puhuin sitten tästä keskushallinnolle, minä löysin resursseja muualta, mutta en halua kertoa teille, että kuinka paljon asiat ovat muuttuneet. Ja jos puhutaan tiimeistä, nämä nuoret syyttäjät ovat tänä päivänä täysin... Öö, imeneet itseensä tämän uuden aikakauden toimintatavat. Se on nimenomaan seurasta tapahtumissa Ranskassa. Totta, me emme ole tietenkään vielä tämän tien päässä, on vielä perustuslakiuudistuksia edessä, jotka me tulemme saamaan toivottavasti läpi, kun on kyse suuresta korruptiotapauksista. Minä olin mukana siinä juridisessa yhteistyössä saksalaisten kanssa. En tiedä, onko minulla puhua tästä, selittää se tässä. Ehkä vastauksenne kysymys numero kolme. Otetaan se. Sorry. No, no, merci beaucoup pour uh, le contrôle budgétaire, pour le temps, et c'était très intéressant. Paljon kiitoksia um, talousarvion valvontavaliokunnan puolesta tästä ajasta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja parasta onnea teille. Kiitoksia. Kiitos Rabana, että haluaisin kiittää kaikkien nimissä teitä osallistumisesta. Kiitos jäsenille kurinalaisesta toiminnasta. Nämä ovat melko pitkiä prosesseja. Kiitos oikein paljon kärsivällisyydestänne. Herra Bannert, me arvioimme tämän kuulemistilaisuuden täysin ja kirjoitamme muodollisesti tietenkin puhemies Tajanille ja sitten te saatte tiedon, mutta kiitos, että osallistuitte. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Dear colleagues, uh, we're... Hyvät kollegat, loppu lähestyy kolmas kandidaatti on seuraavana. Kiitos, että jaksatte näin päättäväisesti. Päivä on ollut pitkä. Our third candidate is on. Kolmas ehdokkaamme on tulossa, joten pyydän, että jatkatte kurinalaisesti viimeisenkin ehdokkaan kanssa. Shortly. Kuulemme hänet ihan pian. Many colleagues, if you want to... Um... Hyvät kollegat, mainasin sanoa, että jos haluatte pitää tauon, mutta oikeastaan uskon, että ehdokkaamme on tulossa, eli odotamme ihan pari minuuttia. dear colleagues, please take your... Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan. Voisinko sanoa kunnoittain kaikkia ehdokkaita? Pyytäisin, että pysyttelette paikoillanne salissa. Pyytäisin lehdistöä myös. Ottakaa kuvia, mutta jonkinlaisissa rajoissa pyydän. Tiedän, että lehdistö on erityisasemassa, mutta pyytäisin teitä kuuntelemaan ja mahdollistamaan sen, että voimme aloittaa. Luvalla ne voisimme aloittaa. Ehdokkaan puheenvuoron kuulemme, voisitteko siirtyä vähän. Teillä on varmasti tarpeeksi jo niitä kuvia. Ja tämä koskee teitä kaikkia. Kiitos. Pyydän teitä siirtymään syrjään. Kiitos. Kiitos, oli vaan vahtimestarit voivat auttaa varmasti. Näin kollegat, pyytäisin, että pysyttelette aloillanne täällä salissa. Näin kunnioitamme kaikkia ehdokkaita samalla tapaa. Muuten tämä ei ole reilu käsittely. Kolmas ehdokkaamme. Kövesi. Sama johdanto kuin jokaiselle ehdokkaalle. Toivotan tervetulleeksi vesin tähän valiokunta Nyt annan tiedoksi hänelle sen, miten toimimme. Kuulemme ensin suullisen esityksen, joka ei saa kestää yli seitsemän minuuttia. Ja me, meillä kello käy, tuossa kello käy. Tästä näette tästä näytöltä, miten kello käy. Voitte seurata sisäjän kulumista ja tämän johdannon jälkeen kysymyksiä ja vastauksia 63 minuuttia. 14 kysymystä live-valiokunnan jäseniltä ja seitsemän kontvaliokunnan jäseniltä. Kysymysvastausosio kestää kolme minuuttia, eli minuutin kysymys ja kahden minuutin vastaukset. Ja me noudatamme hyvin tiukasti tätä aikataulua, kollegat. Pyydän, että huomioitte sen, että noudatetaan tiukasti puheaikaa. Täällä on tulkkaus, voitte käyttää omaa kieltänne ja toivon, että muistatte, kuten aina sanomme täällä, että puheenne tulkataan, joten pyydämme, että te puhu liian nopeasti. Tämän tiedon jälkeen antaisin teille Rokövesi puheenvuoron, enimmillään seitsemän minuutin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Good afternoon to everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos oikein paljon tästä kutsusta ja mahdollisuudesta esitellä ehdokkuuttani. Aluksi puhun englanniksi johdantoni ajan, mutta sen jälkeen, koska täällä on paljon kollegoita ja paljon romanialaisia varmasti seuraa tätä, niin puhun myöhemmin romaniaa. Aluksi esittelen itseni. Olen Laura Kaversi, olen ollut syyttäjä puolet elämästäni. Minun työni on huolehtia siitä, että oikeus toimii rikosoikeutta rikotaan. Minulla on ollut syyttäjä viranomaisessa korkeita asemia kuuden vuoden ajan ja kansallisen korruption vastaisen osaston eli DNA johdossa viiden vuoden ajan. DNA on ainoa erityinen kansallinen korruption torjuntavirasto, joka tutkii korkean tason korruptiotapauksia, myös talousrikoksia, jotka kohdistuvat EUn varoihin. Riippumaton, tehokas eurooppalaisen syyttäjän viranomainen olisi mahtava työmahdollisuus. Minulla olisi kunnia jatkaa sitä työtä, jota monet ovat tehneet, poliitikot, virkamiehet ja muut, jotka saivat idean ja sitten muuttivat sen tekstiksi. Nyt meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta Eppo voi toimia tehokkaasti. Hyvin lyhyesti kerron omasta ajatuksestani EPPOsta. EPPO pitää suojella EUn taloudellisia etuja, huolehtia sitä, että lakia noudatetaan. Mitä on siis tehtävä? Ensinnäkin on huolehdittava infrastruktuurista. On luotava tapaushallinnointijärjestelmä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, luotava sisäiset säännöt ja hyväksyttävä kaikki hallinnolliset säännöt, jotka ovat tarpeen, erityisesti – kun puhutaan tietosuojasta, inhimillisestä resursseista ja taloussäännöistä. Jotta syyttäjät voivat tehdä tehokasta työtä, meidän on määriteltävä tavoitteet ja syyttäjäkollegioiden kanssa suunnitelmat. Meidän on valvottava sitä, miten strategioita täydentöön pannaan, jakaa tietoa ja sopia prioriteeteista kansallisten viranomaisten kanssa ja luoda läheisemmät yhteistyösopimukset niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät osallistu yhteistyöstä. On sovittava myös kolmansien maiden kanssa. Ja sitten on sovittava palvelusopimuksesta Eurojustista, Europolin, Eurojustin ja muiden kanssa. Ja analysoitava työryhmässä typologiaa ja ongelmia, haasteita, joita on nykyoikeudellisissa puitteissa menettelyissä. Miten voisin antaa oman panokseni tähän työhön? Johtamalla esimerkin kautta. Minulla on kattavasti kokemusta suurten tiimien johtamisesta, sisäisten sääntöjen asettamisesta ja olen tottunut julkiseen paineeseen ja stressitilanteisiin. Yhdessä tiimini kanssa olen lisännyt tutkintatehokkuutta korkean tason korruptiotapauksissa, jotka kohdistuivat EUn varoihin. Varojen takaisinperintä on ollut erityisen tärkeää minulle. Mandattini aikana DNA eli kansallinen korruption torjuntavirasto peri takaisin yli 2 miljardia euroa. Tutkintaa tehtiin ja saatiin lisättyä paljon, ainakin 300 miljoonaa vuosittain – takaisin peryttyjä summia kymmenen kertaisesti aikaisemmilla kaudella toteutetut. Meillä on yhteisiä tutkintatiimejä, olemme kehitelleet oikeudellista apua, yhteistyötä yli 40 maan kanssa. Näin on toimittu ottaen huomioon myös esimerkiksi pankkitilit muissa maissa. Meillä on myös luokittelut, talousrikoksille ja näin voidaan lähteä strategisiin toimiin. Tässä on ammattielämäni saavutukset, jotka perustuvat kokemukseeni ja mitä perusperiaatteita noudatan toimissani. Kerron niistä ihan lyhyesti. Minä uskon, että syyttäjän on pyrittävä löytämään totuus. Mm, syyttäjän on tuettava vaalittavaa tiukan moraalikompassin avulla oikeusvaltion periaatteiden toteutumista. Rikosten edessä meidän täytyy kunnolla huolehtia menettelyissä kaikkien osallisten perusoikeuksista. Siksi syyttäjät ovat niin tärkeässä asemassa, kun ajatellaan oikeusvaltion periaatteita. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että samaa lakia noudatetaan kaikkien osalta – Tämä koskee kaikkia syyttäjiä Euroopan unionissa. Se on yhteinen asia meille kaikille. Niin Falcone ja Pierre Michel ajoivat näitä asioita. Uskon myös, että ainoastaan riippumaton ammattimainen viranomainen voi taistella vakavaa talousrikollisuutta, petoksia ja korruptiota vastaan. Meidän pitää huolehtia siitä, että riippumaton oikeuslaitos voi huolehtia siitä, että laki on kaikille sama. Vankasti uskon myös, että tilivelvollisuus ja avoimuus ovat tärkeitä asioita. Toisaalta tiedostan hyvin sen, että olette altistuneet paljolle kielteiselle julkisuudelle, joka koskee minua. Minä haluan selkeästi sanoa, että minulle ei ole mitään piiloteltavaa joten vastaan kaikkiin kysymyksiin tänä päivänä. Arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat, tällä parlamentti on halunnut tukea vankkaa eppoa, jolla on PIF direktiivissä luotu tärkeä asema. Meidän on myös kunnioitettava perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Näin voidaan suojella hyvin Euroopan kansalaisten rahoja. Kiitos, että sain mahdollisuuden esitellä ehdokkuuttanne. Haluaisin kiittää teitä myös mahdollisuudesta osallistua avoimeen ja tasapuoliseen kuulemistilaisuuteen. Kiitos. Thank you, Ms. Kovesi. We now move to the questions. Kiitos. No Kovesi, Robert Metsola on sen puhuja. Kiitos Raukavesi, että tulitte tänne tänään. Vaikka teidän eteenne on pistetty kaikkia mahdollisia esteitä, tiedämme miten hankalaa tämä on ja te olette tällaisen hyökkäyksen alla todella kaikkialla. Mutta olette suhtautuneet tähän rauhallisesti. Te olette vastustanut korruptiota omassa maassanne. Voisitteko kertoa jotain lisää sellaisista suurista tapauksista, jotka ovat houkutelleet paljon julkisuutta. Miten näette yhteistyön Olafin kanssa? Miten Eppo tekisi yhteistyötä Olafin ja muiden virastojen kanssa? Kuten tiedätte, Eppon on käsiteltävä joitain tiukempia, jopa poliittisia tapauksia. Olemme nähneet kautta Euroopan sellaista, että kansallinen syyttäjäviranomainen tai, tai viranomaiset eivät halua tutkia selkeitä rikoksia tai asettaa syytteeseen ihmisiä. Miten suhtautuisitte jäsenvaltioihin, jotka eivät ole valmiita yhteistyöhön? Kiitos. Um, Kiitos. Vaikka tämä oli lyhyt kysymys. Vastaus on aina kaksi minuuttia. Kiitos. La cazurile mediatizate. Mm, kiitos. Mitä tulee tähän mediassa esiintyneeseen tapaukseen, vastaan lyhyesti. Kaikki ne tapaukset, joita tutkimme DNAssa, ovat herättäneet paljon mielenkiintoa, koska tämän kansallisen korruption torjuntaviraston toimivaltuudet olivat hyvin laajat. Me olemme ottaneet pidätettyiksi ihmisiä, jotka toimivat julkisissa viroissa, kaupungin valtuutettuja, kaupunginjohtajia, ministeriöitä, eksministereitä, pienten kaupunkien pormestareita. Kaikki kansalaiset halusivat tietää, mistä oli todella kyse. Minä voin taata teille, että e, tiedottaminen perustui siihen, että syyt olettamaan, Mitä tulee sitten tutkimuksiin ihmisiä kohtaan, jotka olivat julkisessa virassa, heille, heille tiedotettiin asiasta. Siinä noudatettiin todella lakia ja tuomari tuomariviraston, korkeimpia, tuomariviraston neuvoston korkeimpia sääntöjä. Minä olin syyttäjänä päällikkönä teen yhteistyötä Olafin kanssa ja suhteet Eppon ja Olafin kanssa ovat hyvin selkeät, pelisäännöt ovat selkeät, ehm, tiedonvaihto eh, perustuu case management järjestelmään – silloin, kun on kyse tapauksista. Ja Olaf ei tee mitään kaksoistutkimusta, esimerkiksi hallinnollisissa tutkimuksissa, mitä tulee sitten yhteistyöstä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Sitäkin on suunniteltu asetuksen myötä. Jatkuva konsultointi on myös suunnitteilla, mitä tulee tapauksiin, jotka ovat eurooppalaisen syyttäjäviraston toimivaltuuksiin kuuluviin ja myös valtuutettujen toimivaltuuksiin. Um, Kiitos. Sitten SED-ryhmän edustaja Silvia Kaufman. Uh, well. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Rouva Kövensi, paljon kiitoksia teidän alkupuheenvuorosta. Haluaisin tiedustella seuraavaa. Voisitko selittää, millä tavoin täytätte kaikki vaatimukset, jotka vaaditaan EPPON johtajan ja eurooppalaisen syyttäjän kohdalla, erityisesti koskien sitä, että te olette täysin riippumainen ja vastaatte niitä vaatimuksia, joita meillä on eri jäsenmaissa niiden kaikkein korkeinta syyttäjän viranomaista koskien. Kiitoksia. Kiitos tästä kysymyksestä. Toivon, voivani selkeyttää joitakin ehkä vääriä tulkintoja. Kun minä asetin, asetuin ehdokkaaksi, minä tiesin, mitkä olivat kriteerit tähän toimeen ja minä mielestäni täytän lähes kaikki kriteerit, ei ehkä am, ammatillista astetta artikla 54 laista vuodesta 54, puhutaan niistä ehdoista, joita yleinen syyttäjä jonka DNA eli kansallisen korruptiotorjuntaviraston päällikön tulisi täyttää. Tässä on kyse neljästä ehdosta. Ensimmäinen on, että 15, olisi 15 vuoden kokemus. Se täytyy kohdallani yhteistyössä tiedustelupalvelun kanssa. Joka vuosi tuomarit tekevät julkilausuman tästä, onko tullut kurinpidollisia sanktioita kolmeisen viime vuoden aikana, eikä saa olla ollut minkä, eikä ole saanut minkäänlaista, minkälaisia ammatillisia lisäpätevyyksiä kolmen viiden vuoden aikana. Minä olen DNAn johtaja, minä täytin kaikki ehdot ja kriteerit ilman, että minulla oli ammatillista pätevyyttä korkean hovioikeudessa tai syyttäjävirastossa Romaneessa. Minä en myöskään ollut yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa. Se ei ole mitään institutionaalista yhteistyötä. Se voi joskus olla myöskin tulla yleisen syytteen kohdalla. Kiitos Helga Stevens, SR-ryhmän nimissä. Kiitos paljon puheenjohtaja kollegat. Euroopan syyttäjävirasto tutkii rajat ylittävästi EU-varoihin kohdistuvia petoksia. Varmasti olette nähnyt näitä tapauksia Romaniassa. Mitä varaumia teillä on tässä mielessä? Ja toiseksi kysyisin monimutkaisesta suhteesta Euroopan syyttäjä viranomaisen ja niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka eivät osallistu. Voisitteko kommentoida tätä asetelmaa, kun puhutaan rajat ylittävistä tapauksista joka tapauksessa? Miten nämä jäsenvaltiot voivat osallistua työhön? Tässä on tietenkin poliittisia syitä sille, että ei osallistuta, mutta tässä saattaa syntyä myös poliittista painetta. Miten suhtaudutte tähän asetelmaan? Kiitos. În toată activitatea mea de procuror, de peste 20... Kiitoksia. Toimiessani yli 23 vuotta syyttäjänä olen aina kunnioittanut lakia ja kaikki rikosoi, kaikkia rikosoikeuksien vaatimuksia. Kuten kaikkien muidenkin syyttäjien, meidän täytyy olla riippumattomia ja toimia hyvin päämäärätietoisesti, mutta tasapuolisesti. Jos minä saisin Euroopan syyttäjän tehtävän, toimisin kuten menneisyydessäkin noudattaen eri säännöksiä ja EPPO-asetuksen vaatimuksia ja sääntöjä. Mielestäni se, mitä Romaniassa on tapahtunut, ei ole merkityksellistä, eikä se mitään syyttäjän, yleisen syyttäjän ja oikeusministeriön välisillä on tapahtunut. Jos minut nimetään eurooppalaiseksi syyttäjäksi, minä aina kunnioitan EPPO-asetuksen vaatimuksia. For Audi, please. Safin etfeld Alderyhmän nimissä. Uh, yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Jokevesi johdannostanne. Minä haluaisin puhua vähän lisää kollega Stevensin kysymyksestä. Miten täsmällisemmin käyttäisitte uutta Eurojust-verkostoa, jossa on kansalliset edustajat EPPON kanssa niin, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu, eivät estele EPPON työtä, vaan, vaan saadaan vakuutettua sitä, että niiden kannattaisi osallistua. Ja toiseksi, Ajattelen teidän ansioluetteluanne. Miten huolehditte siitä, että kun otetaan huomioon erityinen rakenne, kansalliset toimijat ja niin edelleen, miten EPPO voi olla aidosti eurooppalainen virasto niin, ettei jäsenvaltiot estele sen toimintaa? Este adevărat că procurorii europeni delegați. On totta, että että valtuutetut eurooppalaiset syyttäjät ovat yhä kansallisen järjestelmän syyttäjiä ja kansallisilla syyttäjän virastoilla on yhteyksiä toimeenpanon valtaan. Kuitenkin rajat ylittävissä tapauksissa meillä on ollut tapana käyttää Eurojustin kautta yhteisiä tutkinta- ja syyttäjätiimejä. Tämä on ollut hyvin tehokas yhteistyömuoto myöskin menneisyydessä. Ja toisaalta kun EPO-asetus on voimassa eurojustien, odotetaan toimivan hyvin läheisessä yhteistyössä EPOn kanssa. Tämä on hyvin selvästi määritelty asetuksessa tiedonvaihtoa tullaan tekemään. Se on erittäin suureen tarpeeseen ja myöskin tukitoimiin ryhdytään. Ja meillä tulee olemaan myöskin mahdollisuus turvautua valtuutettuihin, kansallisiin syyttäjiin tai yhteyspisteisiin. Tämä on hyvin tärkeää, kun toimimme niiden jäsenmaiden kanssa, jotka eivät ole EPPO-järjestelmässä mukana. Mitä tulee ei-osallistuviin jäsenmaihin, olen sitä mieltä, että Eppon johtavan syyttäjän tehtävänä on pyrkiä saada saamaan aikaan sopimuksia yhteistyöstä, tämäkin on mukana asetuksessa, ja luoda yhteyspisteitä. Uskoakseni, että tapa, jolla voisimme vakuuttaa EPPOn liittymättömien jäsenmaiden kannan niin, että ne tulisivat mukaan toimintaan, vaatii näyttöjä Epon tehokkuudesta. Ihmisten täytyy nähdä, että Epo toimii, että se on tehokas ja että se on kaikkien intressien mukainen suojellessaan eurooppalaisia varoja. Kiitoksia. Kiitos Eva Jolie. I wanted to say to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa Laura Kavesille ja kaikille, että olen ylpeä siitä, että hän on täällä tänään riippumatta siitä, miten hirveän kampanjan hänen hallituksensa on lähtenyt häntä vastaan. Ja haluaisin sanoa, että me emme usko sanottua, emme usko. Ja minä henkilökohtaisesti ihan erityisistä syistä en usko, koska minä tiedän, mitä tapahtuu, kun lähdetään tutkimaan tärkeiden valtaa pitävien asioita. Joten toivon, että jätätte tällaiset huomiota, tällaiset puheet. Ja sitten haluaisin kysyä Laura Kövesiltä, minkälaisiin toimiin lähtisitte huolehtiaksenne siitä, että tulevien epäilyiden perusoikeuksista pidetään kiinni? Yksi keskeisistä periaatteista syyttäjälaitoksen toiminnassa on perusoikeuksien noudattaminen ja kunnioittaminen silloin, kun on varsinkin silloin, kun ihminen on tutkimuksen kohteena. Tämä on prioriteetti kaikilla niillä, jotka tekevät syyttäjävirastossa työtä. Voin sanoa tämän yleisenä syyttäjänä DNAn yleisen syyttäjän päällikön ominaisuudessa meillä on ollut useita tapauksia. ne todennut, että syyttäjät olivat tehneet laittomia tekoja. Minä kutsuin Romanian syyttäjäviraston koolle, pitäisikö lyhtyä toimenpiteisiin ja oliko toimittu asianmukaisesti ja oikein. Jos eurooppalaisessa syyttäjävirastossa tulee samankaltainen tilanne esille, jos eurooppalainen yleinen syyttäjä oli noudattanut perusoikeuksia yhdenkään ihmisen kohdalla, yhdenkään tapauksen kohdalla, niin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Tiedon pitää kulkea muille eurooppalaisen syyttäjäviraston syyttäjätasoille – rakenteen kaikille tasoille, jotta ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin. On välttämätöntä sanoa, että Romaniassa syyttäjän toimintaa valvotaan hyvin tiukasti tuomarikunnan toimesta. Kaikki päätökset, toimenpiteet, joita syyttäjä tekee, se tapa, millä syyttäjä toimittaa todisteita, niitä valvoo tuomarikunta. Yleinen syyttäjänä dna päällikkönä minä olen aina analysoinut oikeuden päätöksiä ja silloin, kun ratkaisuihin on päästy tai jos jos todisteet eivät olleet tuomarikunnan mielestä riittävän laillisia ja olen tiedottanut myös tietoa eteenpäin, jotta voidaan välttää jatkossa erilaiset tilanteet. Edustaja Spinelli. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia tohtori Kövesi. Minä istun täällä. Haluaisin ilmaista täyden solidaarisuuteen eh, niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat eh, teihin kohdistuneet erityisesti, eh, koska Giovanni Falconeen minulla on ollut menneisyydessä läheinen työsuhde. Haluaisin tiettyä selvennystä siihen, mitä te sanoitte teidän vastauksissanne kysymyksiin, te viitaatte kahteen ähm, erityiseen tehtävään Seijalta 2011 ja 2007 pyydetty institutionista äh, tukea Yhdysvaltain tiedustelupalvelulle virka-apua. Haluaisin hiukan selvennystä. Haluaisin tätä, mistä on kysymys. Te olette kirjannut tämän teidän cv En tiedä, mistä on kysymys. Siis 2011-2007 pyynnöt. 2003-2005 äh, hän Romaniassa oli vielä Seijan vankeja. Haluaisin siitä muistuttaa. Kiitoksia. Vă mulțumesc pentru întrebare. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Pieni korjaus, jos sallitte. Ei minulle annettu minkäänlaisia valtuuksia sieltä, vaan eräältä äh, instanssilta, joka edellytti minun lain soveltamista. Kaksi keskeistä toimenpidettä. Ensinnä pitää suojata Yhdysvaltojen asukkaita asukkaita ja sen jälkeen suojella kansallista paluuttaa dollaria. Toiminnassani syyttäjänä, kun taistelimme järjestäytynyttä rikollista vastaan, minä käsittelin monia asiakirjoja, jossa puhuttiin rahanpesusta, väärännöksistä nimenomaan, jotka liittyvät dollariin. Minä olin yksi ensimmäisistä romanilaisista syyttäjistä, jotka tutkivat tätä tiedostoa, eli siis jonkinlaista IT-rikollisuutta. Tämä Tämä on todellinen ongelma. Meillä on paljon romanialaisia kansalaisia, jotka ovat sotkeutuneet tämänkaltaiseen toimintaan. Minä joudun tähän, tähän mukaan jo ammatillisen koulutuksen takia jouduin seuraamaan myös, miten mahdollisesti voidaan tutkimuksissa edetä, tutkimassa edetä. Ja sen takia minä, äh, minä sain erilaisia arvomerkkejä, erilaisia mainintoja, erilaisia kunnia, kunniamainintoja täältä amerikkalaista virastolta. 2006-2017 äh, lain soveltaminen Romaniassa oli aluillaan ja se törmäsi ensimmäistä kertaa tähän IT-rikollisuuteen ensimmäisiä kertoja ja silloin ryhdyttiin ensimmäistä kertaa toteuttamaan ammattikoulutusta tätä varten. Sen takia minut palkittiin näillä kahdella erikoismaininnalla. En minä saanut minkäänlaista, minä en saanut Amerikan kansalaisuutta, minulla oli yhteistyöstä, minkäänlaista yhteistyöstä CIAn kanssa. Ja minä halusin vain korjata tämän asian. Edustaja Ivan sitoutumattomat. Domnule președinte, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kövesi, täällä Euroopan parlamentissa ja näissä kahdessa valiokunnassa aivan erityisesti. Me puhumme hyvin tärkeistä arvoista, kuten oikeuslaitoksen riippumattomuus, nollatoleranssi korruption, oikeus ilmaista kantoja, ilmaisun vapaus, lehdistön vapaus, ammattimaisuus, riippumattomuus, koskemattomuus ja niin edelleen. Ja myös Eurooppa-neuvosto on esittänyt omat suosituksensa. Sitten, että salaisten palveluiden pitäisi olla mukana tällaisissa tutkinnoissa, mutta täällä on pari asiaa erityisen tärkeää meille täällä salissa. Ensinnäkin, onko totta, että CSM on todennut, että DNA eli kansallinen korruption torjuntavirasto, josta olitte vastuussa, vaikutti tiettyyn tapaukseen, jossa olitte osallisena suoraan Ja Toiseksi, onko totta, että Romanian tiedustelupalvelut olivat mukana yhteisissä tiimeissä, joissa käsiteltiin todistusaineistoa, joissa olitte mukana. Ja miten on mahdollista, että 4 prosenttia – syytettyistä tapauksista on sellaisia, että niitä ei saatu ajettua päätökseen. Acestea și să lămuresc. Kiitoksia. Täysi vastaus ja selvennys vaatii aikaa. Meillä oli tapaus ja tutkinta koskien näitä väitteitä, joita tehtiin. Se kesti noin neljä vuotta ja sen jälkeen tehtiin lopullinen päätös siitä, että nämä syytökset olivat itse asiassa valheita, eikä tämä ollut totta. Haluaisin siis ähm, vielä toistaa, että tämä vaati neljä vuotta tutkintaa ja monet tuomarit olivat mukana tapauksessa, eikä missään vaiheessa, siis en missään vaiheessa äh, minä vaikuttanut tutkintaan millään tavalla. Kaikesta tehtiin julkista. Hyvin monet eri tasoilla myöskin julkisesti puolustivat minua. Jos CSM usko, että tuomareihin vaikutettiin, he voivat tarkastella raportteja, joka tehtiin tutkinnasta. Tuo raportti toteaa, että minä en vaikuttanut tuomareiden toimintaan millään tavalla ja itse asiassa kertomus, johon te viittasitte, on nyt korkeimmassa oikeudessa käsittelyssä, eikä siitä ole saatu vielä lopullista päätöstä. Meillä on muitakin avoimia tapauksia äh, DNA-kollegoihin liittyen. Minulla ei myöskään ollut mitään tekemistä suoraan näiden tapausten kanssa. Ja haluaisin vielä korjata yhtä asiaa, joka tuli puheenvuorossanne esiin. Tiedustelupalvelu ei tarjonnut mitään todisteita, he eivät olleet rikosoikeudellisessa tutkinnassa mukana. Meillä oli tietysti tiettyä tiedustelupalvelun toimintaa, mutta se oli aivan lainmukaista. Romaniassa kaikki sellaiset viranomaiset, joilla on mitään tietoa korruptiosta, heillä on itse asiassa lain mukainen velvollisuus kertoa asiasta DNAlle. Tämä oli siis jotakin, minkä syyttäjänvirasto sai tietoonsa ja asia selitettiin. Kiitoksia. Pyydän, että pidätte ajasta kiinni. Näin on tehty kaikkien ehdokkaiden kanssa. Sen I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't... Me olemme kaikkien osalta. No ei ongelma, jos haluatte nopeasti vielä sanoa jotakin. Procentul de 40% de achitări este fals. În... 40 prosentin vapautusaste. Tämä ei ole totta. Me julkaisemme ähm, kyseiset luvut vuosittain. Ja ne ovat 3 tai, anteeksi, 10 tai 13 prosentin välillä. Ähm, te ehkä viittaatte hiljattaiseen 39 prosentin tasoon äm, vapautuksissa, mutta minä en ole itse asiassa ollut pitkään aikaan DNAn toiminnassa mukana. Ja jos tarkastelette kokonaislukua, se on vapautusten osalta 13,6 prosenttia. Näihin kuuluvat myöskin äh, virka-aseman väärinkäyttötapaukset. Eli tämä tarkoittaa sitä, että yli 20 prosenttia henkilöistä, jotka vapautettiin, kuuluvat tuohon 3 prosentin ryhmään. Tämä johtuu siitä, että ne toimet, jotka, josta heitä syytettiin, eivät enää ole nykylainsäädännön mukaan rikoksia. Poikkeuksellisesti annoin teille puhua pidempään, kun teillä oli aikaa muista kysymyksistä. Engelögano ja Radev, minulla on seuraavassa kohdin. Kuka teistä esittää kysymyksen? Olkaa hyvä. Minulla on kolme nimeä tässä. Who is it? Niin kuka teistä puhuu, siitä halusin. Onko Erna? Tekö puhutte, olkaa hyvä, EPP nimissä. Okei. Okay. Uh, bună ziua, doamna și mulțumesc pentru prezentare. Kiitos paljon tästä esityksestä. Esitän teille kysymyksen. Ehkä ette pysty siihen vastaamaan, vaan se liittyy tulevaisuuteen yhteistyöstä näiden tulevaisuuden valtuutettujen, yle, syyteen, yleisten syytteen valtuutettujen kanssa. Tässä on kyse, kuten te sanoitte ne, jotka lähetitte libevaltuusvaliokunnan kysymyksiin. Tässä on periaatteellinen ähm, ongelma, kun on kyse jonkinlaista alisteisuudesta tai kaksoisalisteisuudesta tai siitä, että annetaan rastakka- ristiriitaisia ohjeita. Toinen osa liittyy siihen poikkeustilanteeseen, joka voi olla hyvin realistinen Romaniassa jossa hallitus, joka tulee tekemään ehdotuksia näistä valtuutetuista syyttäjistä – te olette olleet ihan mielinen tätä ehdotusta vastaan. Miten te olette ratkaista tämän ongelman, kun olette osaittaneet tällaista asennoitumista? Kun minkälainen sisäinen proseduuri tässä tulee tapahtumaan? Tuleeko se olemaan riittävä, kattava vai mikä, toisenlainen, mikä toinen mekanismi tai työväline voisi tulla käyttöön, kun halutaan rajoittaa ongelmia, jotka nousevat esiin tämän tyyppisessä ongelmavyhdessä? Rebare. Și vă mulțumesc că se repetă întrebarea pentru că am posibilitatea să dau mai Kiitoksia tästä kysymyksestä ja kysymyksen toistumisesta, sillä se antaa minulle mahdollisuuden antaa hiukan enemmän selvennyksiä tässä lyhyessä ajassa, joka minulla on. Pyrin puhumaan lyhyesti, mitä tulee ähm, näiden valtuutettujen syyttäjien toimintaan rikosoikeudellisissa tapauksissa. Ähm, pysyvät jaostot aina antavat ohjeet ja siellä meillä voi olla ähm, syyttäjä ja avustajasyyttäjä, mutta myöskin korkean tason eurooppalainen syyttäjä, eh, joka on nimitetty ja jaostoihin eh, tapaukset jakautuvat sattumanvaraisesti, kun syyttäjät tekevät EPON kanssa töitä. Tämä on jotakin, mikä pitää aina muistaa. Se, mitä pysyvissä jaostoissa tapahtuu. Meillä tulee myöskin olemaan EPPON ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Tämä on aivan selvästi määritelty asetuksessa, ja uskon, että sekin on hyvin tärkeä asia. On totta, että hallitukset ovat äh, vihamielisiä tässä asiassa, erityisesti minua kohtaan, mutta niiden ei pitäisi olla eurooppalaisia elimiä kohtaan vihamielisiä Meillähän olisi vain kolme romanialaista syyttäjää. Säännöt ovat erittäin selvät, mitä tulee jäsenmaiden epoväliseen suhteeseen. Ja meillä tulee olemaan sisäinen asetus, joka tullaan hyväksymään. En voi antaa siitä kovinkaan paljon tietoja vielä, sillä kuten tyypillistä tämä hyväksytään Euroopan syyttäjien neuvostossa kahden kolmasosan enemmistöllä, joten luonnollisesti päätös muokkaantuu syyttäjien välisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Epäilemättä kuitenkin nämä ulottuvuudet täytyy ottaa mukaan. Eli riippuen siitä, kuinka vihamielinen tai ystävällismielinen hallitus on, syyttäjien täytyy toimia ja täyttää tehtävänsä lainsäädännön mukaisesti. Edustaja Grappini ja ryhmän nimissä. Kiitos oikein paljon. Täytäntöpanovallan ja tuomioistuinten rooli on erilainen eri jäsenvaltioiden kesken. Eli miten valtuutettujen Euroopan syyttäjien kanssa tehdään yhteistyötä tulevaisuudessa, kun asemat vaihtelevat maasta toisen? No kyllä ette pune tästä tarkkaan. Se on antanut teille vastauksen joka liittyy teidän kokemustanne. Ja miten voitte päästä eroon näistä syytöksistä, jotka liittyvät virka-aseman väärinkäyttöön? Kun te, te menetitte asemanne DNAssa, miten selitätte tämän tilanteen? Uh, uh, Tähän mennessä ei ole ollut tällaista vuoropuhelua. Eli ajatellaan nyt ehdokkaan asemaa ja toimitaan samoin kuin tähän mennessä. Ihan hetkinen. Tällaisia keskusteluja ei täällä käydä, koska tämä valiokunta kunnioitti muitakin ehdokkaita. Jos haluatte kunnioittaa ehdokasta, älkää tehkö noin. Olkaa hyvä. eurooppalaisen syyt johtajan ja hänen valtuutettensa rooli riippuvat niistä prioriteeteista ja strategioista, joita eurooppalainen syyttäjä tekee yhdenmukaisesti sääntöjen mukaisesti, jotka on laadittu näissä jaostoissa. En ole ihan perillä siitä, mitä tuomarikunta on tästä sanonut. Minä vain tiedän sen, mitä laki sanoo. Sillä ei ole mitään tekemistä tittelin tai diplomin kanssa. Minä, ne ovat saaneet, ja tämä on tullut tuomarikunnan neuvoston, mukaisen päät, neuvoston päätösten mukaisesti. Tämä on ensimmäinen syyttäjä, joka joka, jolta tämä virka evättiin. Neuvosto on antanut tämän arvonimen ja tuomioistuimet antoivat nämä päätökset. Ei ole kyse mistään lain asettamasta ehdosta. Minut nimitettiin DNAn johtoon ilman, että minulla oli tätä ammatillista arvonimeä. Mitä tulee sitten minun DNAn virkani kumoamiseen tai evokkaamiseen? päätökseen. Se perustui perustuslakiin. Perustuslakituomioistuin päätti näin, koska siinä oli kyse hallituksen ja ja oikeusministeriön välisestä konfliktista. Minä en kuulunut tähän proseduuriin mitenkään mukaan. Minulla ollut minkälaista mahdollisuutta puolustautua, enkä minä voinut myöskään tehdä minkäänlaista vetoomusta. Sen takia minä lähetin eh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle vetoomuksen, se hyväksyttiin ja me nyt tulemme näkemään, mikä tulee olemaan ihmisoikeustuomioistuimen päätös tässä kysymyksessä. Eli vetomus on hyvin periaatteellinen. Jos romanialainen syyttäjä on yhä riippumaton, jos päällikön virrasta joku erotetaan, niin perustuslakituomioistuin voi ainoastaan siitä päättää. E Edustaja ECR. E ryhmän nimissä. Mulțumesc. <clears throat> Paljon kiitoksia. Olen pahoillani siitä, että kysymykset, joita suurin osa kollegoista teille esittävät, eivät itse asiassa ole koskeneet sitä, mitä voitte tehdä EPPOssa mahdollisesti, vaan syytöksiä teitä vastaan, ja tämä haaskaa nyt meidän kallista aikaamme. Ja haluaisin eh, tiedustella seuraavaa liittyen korkean tason korruptiotapauksiin. Te sanoitte, että DNA oli mukana näissä töissä. Voisitko antaa hiukan tietoja siitä, kuinka paljon tuomioita saatiin aikaan? Ja sitten toinen kysymys. Teidän toimintanne loi poliittista painostusta ja tiedämme, että Romaniassa ja Itä-Euroopassa on poliittista painostusta olemassa. Eli seuraava kysymykseni on tämä. Mitä tulee petoksiin Euroopan unionin varojen käytöksessä? Tämä on erityisesti ongelma Itä-Euroopassa meillä saattaa olla tuolla alueella satojen miljoonien eurojen petoksia. En nyt erityisiä tapauksia halua mainita tai eh, juuri Romaniaa, mutta mitä tulee systeemiseen korruptioon ja sen vaikutuksiin, voisitko kertoa kokemuksestanne tämän kaltaisten petosten vastustamisessa, tämän systeemisen petoksellisuuden vastustamisessa ja antaa konkreettisia esimerkkejä työstänne? No, Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee rikosoikeudelliseen asiakirjaan, olen syytön. On kyse syytöksistä, jotka kohdistuivat erään henkilön karkottamiseen kolmannesta maasta. Jos te haluatte saada yksityiskohtia tästä lisää, minä voin ne toimittaa teille toiseen kysymykseen, jossa kysyttiin lopullisesta tuomitsemisesta ja poliittisista ehdoista. Voin sanoa, että DNA lähetti tuhat syytöstä syytöstä oikeuteen. Ja nämä tuomioistuimet, instanssit joutuvat vuosittain käsittelemään noin 900 ihmistä tai 900 tapausta. Minä olen ollut vuosien aikana, jotka olin DNAn, DNAn johdossa, minulla oli noin monta sataa. Siellä oli senaattoreita, ministereitä tai valtiosihteereitä. Mitä tulee sitten, tulee poliittiseen painostukseen – yle- DNAn johtavana syyttäjänä ja myös yleisenä syyttäjänä. Minä olen sen sanonut, jos poliitikko soittaa minulle, jotta voisin puuttua jonkun asiakirjan käsittelyyn tai antaa jotakin selityksiä, minä teen tästä tapauksesta julkisen. Se on ihan hyvä tämä julkilausuma on ihan hyvä, koska minulle ei koskaan tullut tämänkaltaisia kaltaisia pyyntöjä. On asiakirja, jos jos on kyse tutkinnasta, ihmisiä oli pidätetty tärkeissä asemissa olevia, hallituksissa olevia ihmisiä. Me olemme saaneet myös painostusta ulkopuolelta, mutta minä olen aina joutunut, minä olen aina pitänyt pintani. Mitä tulee sitten petoksiin eurooppalaisista rahastoista. Joka vuosi on tehty tutkimuksia, tutkinta on tehty yli 2000 asiakirjaa. Minä olen myös analysoinut Olaf Fingard-kertomuksen vuodelta 2017 ja voin sanoa, että Olaf alkaisi, aloitti noin, kaksi, käynnisti 200 tapausta vuosittain ja, tai vei päätökseen noin 200 tapausta vuosittain. Ehkä tämä nyt ole hyvä vertaus, mutta haluan osoittaa teille, että samanaikaisesti monet asiakirjat ovat tulleet hyvin tutuiksi. Tiedämme, miten tämä, tap, miten tämä tapahtuu, miten että eurooppalaisia varoja, rahastojen, rahastojen varoja käytetään muualle kuin niin, mikä oli alkuperäinen tarkoitus. asiakirja väärennetään tai sitten nämä liittyvät korruptioon, jotta saadaan varoja tai voidaan käyttää eurooppalaisten rahastojen varoja väärin. Me tiedämme hyvin tämän typologian, me tiedämme varsin hyvin, miten se toimii. Me tiedämme, miten nämä teot toteutuvat. Niin olemme olleet hyvin tiukkoja kanssa, kaikkien ehdokkaiden kanssa, joten joudun keskeyttämään. Meidän pitää edelleen toimia kurinalaisesti. Sitten Liben viimeinen puhuja, edustaja Mämekin, se olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon ehdokas. Olisin kysynyt kokemuksestanne monimutkaisten ylikansallisten tutkintojen yhteydessä erityisesti, kun ajatellaan monikansallista toimintaa, sitä, miten voidaan sopia kiistat esimerkiksi eri oikeudenkäyttöalueiden välillä. Mikä on teidän mielestänne Eppon lisäarvo? Ja miten toivotte, että voitte osoittaa tätä lisäarvoa niille jäsenvaltioille, jotka tällä hetkellä eivät osallistu Eppoon, jotta voisitte kannustaa näitä maita osallistumaan myöhemmässä vaiheessa. Kiitos paljon. Mulțumesc, da, Direcția Națională Anticorupție a avut... Kiitoksia, DNA kansallinen korruption vastainen, eli ne käsitteli monia korruptiotapauksia. Kuten sanoin, meillä oli yhteinen tiimi ja yhteisiä operaatioita ja virka 12 kuukauden aikana 2017 noin 18 apupyyntöä, jotka tulivat muista jäsenmaista. Ja tässä pystyimme tässä yhteydessä takavarikoimaan omaisuutta muista jäsenmaista tai jäädyttämään pankki tilejä. Joka kerta konflikteja tapahtui oikeudenkäyntialueiden välillä ja me pyrimme näitä ratkomaan sopimusten mukaisesti. EPPOon liittyen meillä on olemassa sääntö, jonka mukaan kaikki tietyn alueen tai jäsenmaan tarjoama todistusaineisto pitää esittää tuon jäsenmaan lainsäädännön mukaisesti. Eli EPPOn lisäarvo nimenomaan liittyy tähän. Meillä on tiedonvaihtoa ja yhteinen Euroopan tason lähestymistapa. Nyt on ensimmäinen kerta, kun meillä on mahdollisuus luoda eurooppalainen syyttäjän viranomainen, joka pystyisi puuttumaan eurooppalaisten, Euroopan yhteisen varojen väärinkäyttöön. Toinen ähm, vahvuus on se, että meillä tulee olemaan Ähm, toiminta jäsenmaissa erityisesti koskien äh, rajat ylittävää äh, toimintaa ja Minun mielestäni yksi Eppon vahvuus on se, että jos tarkastelemme erityyppistä erityyppisiä tilanteita, me pystymme nopeasti tunnistamaan, mitkä ovat riskit ähm, yhteisön varojen käyttöön liittyvät riskit. On erittäin totta, että yhteisön varoihin liittyvät petokset ovat jotakin, mitä ei pitäisi vain tutkia, vaan ennaltaehkäistä. Ja tämän kaltainen analyysi olisi luonnollisesti erittäin suureksi hyödyksi, jos sitä tehtäisiin petostapausten suhteen. I will speak German. Kiitos paljon. Nyt puhun Saksaa. Kiitos paljon budjetin valvontavaliokunnassa. Tunnemme teidät hyvin että meille luottamusta Romanian ja Romanian järjestelmään siihen, että petostapaukset tutkitaan. Ja tämä luottamus kärsii nyt kyllä pahasti. Kaikki ehdokkaat ovat hyvin päteviä, mutta te olette nuorin ja olette joutuneet usein hankaliin tilanteeseen. Pahoittelen tätä todella, koska todella tarvitsisimme teitä tässä tärkeässä asemassa. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy Olafin ja hallinnolliseen tutkintaan. Minkälainen tila tällaiselle hallinnolliselle tutkinnalle on sitten, kun EPPO on toiminnassa? Eli miten Olafin on muututtava? Olen Olaf-asetuksen esittelijä. Jos teillä on toiveita, niin niitä voi nyt esittää minulle. Kiitos vastauksista. Așa cum am spus, am colaborat cu Olaf. Kuten jo sanoin aikaisemmin, olen tehnyt yhteistyötä Olafin kanssa – hallinnollista tutkintaa tehtiin, jotta halusimme antaa ensimmäiset askeleet rikosoikeudellisessa tutkimunnassa. Mutta kaikki nämä hallinnolliset raportit silloin, kun tehtiin tutkintaa, jotka jo käynnistettiin, niin joka kerta niitä täydennettiin hallinnollisilla todisteteksteillä rikosoikeudellisissa tapauksissa. Yes. Eh, se saattoi puolustaa tai olla epäedullista kyseiselle henkilölle, joka oli tutkinnan alaisena. Mutta nämä, näiden kaikkien pitää kuitenkin perustua hyvään tiedonvaihtoon. On erittäin tärkeää, että tämän tyyppiset tutkinnat, jotka tullaan toteuttamaan eurooppalaisessa syyttäjävirastossa, virastossa, eivät ole redundanteja, että ei ole hallinnollista tutkintaa Ulafilla meneillään samasta asiasta, niin kuin asetuksessa sanotaan. Painopiste tulee olemaan virastossa, syyttäjävirastossa. Silloin Ulaf ei enää voi mm, käynnistää hallinnollista tutkintaa, mutta Olaf voi auttaa taistelussa kun taistellaan EU-rahaston väärinkäytöksiä vastaan nimenomaan kun on kyse petoksista, joita, joita on todettu jäsenvaltioiden alueilla, jotka eivät kuulu sy- syyttäjäviraston toimivaltuuksiin. Dankeschön, Frau Kollegin. Kiitos, kollega Ajala Sender. Olkaa hyvä. Suurkiitos hyvin paljon, Rova Kövesi. Minä, minä myös olen pahoillani, että että te olette joutuneet painostusten kohteeksi. En puhu siitä, miten Espanjassa PP-puolue tai Kataluniassa te, on määritelty. Tämä ongelma on yhtäältä jo käsitelty ja riippumattomuuden säilyttäminen on tärkeintä. Te, vuonna 2007 te saitte jo arvostusta Hansasta. Te tiedätte, että se on puolueellinen äh, säätiö, jonka on perustanut CSU. Ja teidän kuulemistilaisuuttakin edelsi julkilausuma minun kollegoistani EPP-puolesta, e jotka puolsivat teitä ennen kuin edes kuulimme teitä. En minä nyt halua enempää hankaloittaa teidän elämäänne, mutta minä haluaisin esittää kysymyksen, miten te aiotte puolustaa riippumattomuutanne näissä olosuhteissa – me voimisimme muista puolueryhmissä ajatella, että olette vähän puolueellinen. Millä tavalla, toinen kysymys, miten te aiotte toimia yhteistyössä muiden eurooppalaisten syyttäjien kanssa, jotka muodostavat tämän yleisen syyttäjäviraston, eli kansallisten syyttäjien kanssa, kun ajattelemme teidän CV-tänne, teidän taustanne Romaniassa, ajattelen tässä myös Moldavia ja Montenegroa. Jos te voisitte vastata minulle englanniksi, ei se ei teidän välttämättä tarvitse vastata minulle romanian kielellä, voitte myös vastata minulle englanniksi. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care... Kiitoksia. Riippumattomuuden puolustaminen on jotakin, mitä minä tulen tekemään aivan niin päättäväisesti kuin olen muutkin tehtäväni tähän asti hoitanut. Niin, Raakavesi, voitte valita itse millä kielellä vastaatte. I, I will answer to them. Minä annan vastauksen, en tiedä pystynkö antamaan sitä kahden minuutin sisällä kaikessa toiminnassani aina. Olen toiminut riippumattomasti ja kunnioittain lainsäädäntöä. Minun tulokseni puhuvat puolestani, sillä toiminnassamme kollegoideni kanssa me tutkimme eri poliittisten puolueiden jäseniä. Kyseessä eivät olleet vain yhden puolueen jäsenet. Toiminnassamme me myöskin teimme tutkintoja varakkaan varakkaisten, varakkaiden ihmisten toiminnasta, merkittävissä rooleissa olevien henkilöiden toiminnasta, mutta koska me olemme riippumattomia, me saatamme nämä tutkimukset aina päätökseen. On hyvin tärkeää todeta tällä hetkellä, että riippumattomuus on jotakin, minkä takaisin laki. Meillä on tällä hetkellä pyrkimyksiä rajoittaa riippumattomuuttamme. Ja minä olen sitä mieltä, että korkean tason korruption tutkinnan tai eurooppalaisiin varoihin liittyvien petosten tutkinnan riippumattomuus on se, että olemme hyvin itsenäisiä. Koskien sitten tätä viimeistä kysymystä siitä, kuinka teen yhteistyötä muiden eurooppalaisten syyttäjien kanssa, totesin jo, että me teemme kollegoideni kanssa töitä 40 jäsenmaan kanssa. Kyllä, minä olin Montenegrossa Euroopan komission asiantuntijana Montenegron ja Moldovan suhteen, sillä he tarvitsevat meidän kokemustamme. Ja koska meidän työmme ansioista minä ja kollegani eh, kutsuttiin nimenomaan lainsäädäntöä analysoiviksi asiantuntijoiksi ja meitä pyydettiin mukaan myöskin tiettyyn eh, ammatilliseen koulutukseen, antamaan koulutusta. Minä olen ihminen, en ole täydellinen, eh, kuten ei kukaan muukaan, ja siksi olen hiukan eh, hermostunut tällä hetkellä, ja siksi puhun omaa kieltäni. Minä kyllä osaan englantia, pystyn englantia puhumaan, ja myöskin ranskaa. Jos tämä on teille tärkeää, voin puhua teidän kanssanne aivan pelkästäänkin englanniksi, mutta eh, toivoisin, että ymmärrätte, että tämä on minulle ja kollegoilleni hyvin tärkeä päivä. Kiitoksia. Frau Kollegin Makovai, bitte. Kollega Makovai, olkaa hyvä. Uh, mulțumesc. The people are talking. Monica has the floor. Muut puhuvat saman aikaan. Monika on puheenvuoro. Um, Kiitos paljon. toivoisin teidän laativan asettamastani kysymyksestä. Vastaan minä kuulun Libe-valiokuntaan. Nyt minä teen varsinaisen kysymyksen kontvaliokunnan jäsenenä. Tehän te sanoitte, että tunnette petoksen typologian. Voisitteko antaa meille enemmän yksityiskohtia? Mitä te tiedätte erityyppisistä petoksista? Voitteko te antaa meille esimerkkejä? siitä, miten Olaf voisi jatkaa työtä, kun on kyse epäsäännöllisyyksistä, koska ei ole kyse ainoastaan petoksista, on myös epäsäännöllisyyksiä. Tämä on vähän jatkoa edustaja Greslen kysymykseen, eli Olaf tutkii petoksia Hanvilnossa. Kyllä, Mairos, Kiitos. Kun puhutaan petostapausten tyypillisimmistä piirteistä, niin tavallisimmissa tapauksissa kyse on piirteistä siitä, miten Euroopan varoja käytetään muihin tarkoitusperiin kuin mihin niitä on myönnetty. Ei ole kunnollisia asiakirjoja ehkä varojen saamiseksi alun perin sitten korruptio, joka kohdistuu eurooppalaisiin varoihin. Tämän tyyppisiä tapauksia on Romaniassa paljon. Lisäksi on tilanteita, joissa tietyt erikoistuneet yritykset erikoistuvat siihen, että luodaan tiettyjä asiakirjoja, joiden pohjalta voitaisiin anoa eurooppalaista rahoitusta. Siis pyytävät rahaa siitä, että luodaan tällaisia asiakirjoja. Sen tapauksissa jopa virkamiehet ovat saaneet lahjuksia tai muuta etua jotta saataisiin mahdollisuus anoa EUn tukivaroja. Ja sitten on muita tapauksia, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Tietyt yritykset ovat hyötyneet eurooppalaisista varoista. Ja sitten on rahoitettu tällaisia välikäsiä, jotta on voitu luoda hyvin rajalliset olot, joilla on sitten estetty se, että muut yritykset pääsevät nauttimaan näistä eurooppalaisista varoista. Mitä Olafin tulee, niin on totta, että kaikki Olaf-tapaukset eivät liity petoksiin. On olemassa Olaf-tapauksia, jotka liittyvät sääntöjen vastaisuuksiin ehkä, ehkä enemmänkin, joten Eppan pitäisi tässä ehkä – siirtää asia takaisin Olafiin ja olla yhteydessä myös kansallisiin viranomaisiin. Kiitos. Kollega Riesbeck, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Minä haluaisin ehkä muuttaa hiukan aihetta koskien näitä hyvin tärkeitä vaatimuksia ja niitä hankaluuksia, jotka saattavat liittyä siihen, kuinka toteutatte ammattinen vaatimuksia painostuksen alla ja siirtyä näistä aiheista nimenomaan EPPOon. Minun ryhmäni on aina tukenut hyvin vahvasti eurooppalaisia keskitettyjä välineitä, erityisesti eurooppalaista syyttäjän virastoa. Kuitenkin syyttäjäviraston rakenne on hiukan sekamuotoinen, sekä keskitetty että ei keskitetty. Kuinka te näette viraston toiminnan toteutuvan tiedonvaihdon alalla ja kuinka tämä tuleva eurooppalainen syyttäjävirasto tulee sujuvasti hoitamaan tehtävänsä? Kiitoksia. Va fi o provocare pentru procurorul șef Tämä on haaste. Syyttäjäviraston esimiehelle, jotta virasto toimisi hyvän tiimin kanssa. Minä olen valmis siihen, koska DNAlla on myös keskitetty toiminta ja alueellinen toiminta, mutta asetusvirastosta tarjoaa etuja, koska meillä on pysyvät jaostot ja myös nämä valtuutetut syyttäjät, jotka toimivat jonkinlaisena linkkinä tähän keskeiseen keskitettyyn toimintaan. Ja minä olen sitä mieltä, että toimivaltuudet, kommunikaatio tulee olemaan erittäin tärkeää, mutta se tulee olemaan vieläkin tärkeämpää laatia sisäiset säännöt, jotka voidaan hyväksyä eurooppalaisen syyttäjäneuvoston toimesta. Ja näin tieto kulkisi erittäin nopeasti. Asetuksessa puhutaan myös näistä case management-systeemistä, jossa tarjotaan mahdollisuus joka hetki olla tietoinen siitä, mikä asiakirja on käsittelyn alla ja mistä pitää keskustella ja koska ja missä ja kenen syyttäjän kanssa, mutta tämä tulee siis toteutumaan näiden valtuutettujen kanssa ja pysyvien jaostojen toimesta. Sitten jos ajatellaan tiedonvaihdon toimintaa, se voi siis toteutua hyvin nopeasti ja tämä on todellinen etu syyttäjävirastolle. Viiveet, miten jaostot voivat päättää ja toimia esimerkiksi tai lähettää jonkinlaisen asiakirjan päätöksestä. Se olisi noin viisi päivää. Se olisi aika hyvä. Kollega Javor, olkaa hyvä. Thank you, Ms. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Köves, että tulitte tänne. Istun täällä. Mukava nähdä teitä jälleen. Minä haluaisin palata kysymyksen, jonka edustaja Makovei esitti. Siis sen, että Suurin osa eurooppalaisista varoista käytetään itäisessä jäsenvaltioissa osittain eteläisessä. Olette ainoa tältä alueelta tuleva ehdokas ja kuten olette osoittanut aikaisemmin, teillä on valtava kokemus siinä, miten voitte puuttua järjestelmälliseen korruptioon jota joskus esityy joissain itäisissä jäsenvaltioissa. Mitä voidaan tehdä, kun poliittiset verkostot ja hallitukset tai mafiaryhmittymät hyötyvät eurooppalaisista varoista? Miten aiotte käyttää hyväksenne tätä taustanne, kokemustanne? Miten voitte käyttää sitä Eppossa hyväksenne? Miten uskotte, että Eppo voi toimia paljon tehokkaammin kuin nyky-EUn toimielimet? Cred că nu trebuie să plecăm de la idei uh, precum... En ole sitä mieltä, että meillä täytyy olla ähm, ennakkoajatuksia, jos äh, minä johtaisin neppua ja jos jossakin maassa tapahtuisi enemmän petoksia kuin toisessa. Kyseessä on tosiasia, jonka tilastot voivat meille kertoa, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö rikosten taso olisi merkittävä. Minä olen äh, tutkinut äh, erittäin paljon Euroopan unionin varoihin liittyviä petoksia ja tiedän nämä tapaukset erittäin hyvin, mutta on totta, että järjestelmät ovat erilaisia eri jäsenmaissa. Myöskin näissä tapauksissa kuitenkin tapa, jolla petoksia pyritään tekemään, on hyvin samanlainen. Näin EPPO voi pyrkiä puuttumaan tilanteeseen. Ja jos jossakin maassa tapahtuu paljon petoksia, tämä nyt sitten Itä-Euroopan, niin jos te Olafin kertomusta tarkastelette, te näette, mitä alueella on tapahtunut ja mitä eurooppalaiset ähm, elimet ovat saaneet selville, mutta äh, me tiedämme, että tämän kaltaiset petokset voivat muuttua systeemiksi, systeemisiksi. Tästä syystä Eppo ei tutki vain eh, satoja miljoonia euroja koskevia ALV-tapauksia. Suuria tapauksia on tärkeää. Tämän lisäksi myöskin tunnistaa ne alueet, joilla eh, eurooppalaiset petokset ovat systeemisiä ja jatkuvia, olivatpa ne sitten suuria tai pieniä. Ja tämä liittyy siihen, mitä DNA on tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana. Ja jos katsotaan, mitä tuloksia olemme saaneet aikaan, Huomaatte, että tämä on hyvin merkityksellistä myöskin eurooppalaisiin varoihin liittyvien petosten osalta. Tämä on hyvin hyödyllistä kokemusta, jota, eh, josta Eppu voisi todellakin hyötyä. Direkt dahinter kollegi Ja nyt kollega Merci. Kiitos puheenjohtaja. Rova Kövesi, te olette vastanneet jo lukuisiin kysymyksiin. Haluan sanoa teille, että me olemme hyvin monilukuisia täällä. Emme me mitenkään halua kuunnella tätä panettelukampanjaa, emmekä me välitä siitä. Me ihailemme teidän rohkeuttanne ja kuuntelemme sanojanne. Ehkä teidän maassanne vielä ehkä vähemmän on käynnistetty kampanjoita, joissa on haluttu huonontaa tuomarikunnan kuvaa. Jossakin mielessä euroedustajat ja tuomarit voivat olla vähän samankaltaisia, kun he tekevät hyvin työnsä, silloin se ei miellytä toimeenpanovaltaa aina. Minulla olisi teille yksi kysymys. Te tiedätte, että me tällä hetkellä työstämme tekstiä, jossa puhutaan väärinkäytösten paljastajista. Heillä on tärkeä rooli, kun paljastetaan korruptiota, jotka jotka estävät lain toteutumista säännöllisesti ja hyvä, oikealla tavalla. Olen, kysynkin teiltä, nämä väärinkäytösten paljastajat, pitäisikö heidän olla myös eurooppalaisen syyttäjäviraston suojeluksen alaisena? Teksti ei ole vielä tullut meille täysistunnon käsiteltäväksi. Sunt foarte familiarizată cu instituția avertizorului. Kyllä, tunnen oikein hyvin tämän väärinkäytösten ilminantaja kysymyksen. Maassani on hyväksytty erityistä lainsäädäntöä ajatellen väärinkäytösten ilmiantajia. Heihin liittyy tiettyjä suojatoimia ja selkeät säännöt. Romaniassa tämä toimii. Mutta päätös hyväksyä tällainen direktiivi Euroopan tasolla – on päätös, joka tehdään yhteislainsäätäjien toimesta. Syyttäjänä voin vain antaa oman käsitykseni siitä, mitä oli, mikä olisi hyödyllistä, mutta yhteislainsäätäjät tekevät tietenkin päätöksen. Mutta Romaniassa meillä on tällaista lainsäädäntöä, joka toimii hyvin. DNAssa tehtiin myös yhteistyötä väärinkäytösten ilmantajien kanssa. Kollega Pitera. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałabym panią spytać o cenę ram... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, joka liittyy EPPON arviointiprosesseihin. Oletteko se mieltä, että EPPOlla on tehokkaat mahdollisuudet puuttua talousrikollisuuteen? Kiitos. necesitatea de a Kiitos kysymyksestä. Tarve hyväksyä tämä asetus ja luoda eurooppalainen syyttäjävirasto on myös mainittu EUn perussopimuksessa. Toistan jälleen kerran. Päätös laajentaa eurooppalaisen syyttäjäviraston toimivaltuuksia kuuluu lainsäätäjille. Minun on vähän vaikea tässä vaiheessa lähteä puhumaan toimivaltuuksista, pitääkö niitä laajentaa vai ei. Otan tässä esimerkiksi, esimerkiksi petoksen eurooppalaisista rahastoista, jossa puhutaan terrorismivastaisen taistelun rahoituksesta. Silloin on kyllä sanoa, että hyvä laajentaa viraston toimivaltuuksia, kun on kyse muiden perusoikeuksien ja perusarvojen suojelemisesta. Minä sanoisin, että katsotaan ensin, miten virasto toimii ja päätetään siitä myöhemmin. Mutta tämä on yhteisten lainsää, yhteislainsäätäjien päätettävissä. Jos minä ryhdyn tähän toimeen, minä tekisin analyysejä rikkomus ilmiöistä, miten ne ilmenevät ja mikä on yhteys äh, petosten määrässä, kun puhutaan taloudellisista intresseistä ja muusta rikollistyypeistä, esimerkiksi kansainvälistä järjestäytyneestä rikollisuudesta tai terrorismista. Jos me tajuamme, että meidän pitää laajentaa toimivaltuuksia tai tehdä muutoksia, silloin totta kai me teemme, ku annamme kuultavaksi meidän näkemyksemme eri toimielimille ja lainsäätäjille. Ei syyttäjä te laadi lakia, mutta me voimme tiedottaa omat lausuntomme ja omat näkemyksemme. Ja me voimme myös sanoa, jos lainsäädäntö on meille ongelmallinen. Thank you very much for... Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta kuulemistilaisuudesta. Kiitos, että olitte täällä. toimimme teille onnea menestystä. Kantavaliokunnan jäsenet kokoontuvat vielä tämän osion jälkeen. Kollegat, jos jatka, jaksatte hetken kanssa, niin ihan hetki vain aikaa selittää menettelyt molempien valiokuntien osalta. Kiitos ensinnäkin Roika osallistumisesta tähän kuulemistilaisuuteen. Kollegat, sallikaa minulle hetki. Halusin vain Rokevesille sanoa, että kuulemisen jälkeen arvioidaan kaikkien ehdokkaiden kuulemiset ja sitten lähetän kirjeen puhemiestä Jaanille, jos esitetään valiokuntani kanta ja samoin kuin kontvaliokunnan kanta, jonka viestii puheenjohtaja Gressle. Kiitos valiokuntamme nimissä ja nyt esitän vain muutamia ilmoitusasioita tällä kollegoille. Kiitos teille oikein paljon. Um, kollegat, kollegat, ennen kuin lähdette, menettelystä molempien valiokuntien osalta lyhyesti. Arviointi. Kontvaliokunta arvioi tänä iltana. Edustaja Gressle sanoo tästä jotain hetken kuluttua ja häneltä tulee sitten kirje. Kollegat, Ihan 20 sekuntia enää pyydän. Pääjohtaja Gresle lähettää kirjeellä arvion ja sitten Liben osalta koordinaattoreiden kokous on huomisaamuna. Huomisaamuna kello yhdeksältä. Ylimääräinen Liben kokous on kello 11 ja siellä myös äänestetään. Tämä siis niille tiedoksi, jotka eivät olleet aamulla paikalla ja tämä korvaa Limbe-kokouksen 7.3. Ei ylimääräistä työtä, vaan huominen kokous, näin pystymme hoitamaan nämä toimet. Muuten edustaja Gressle, selvä kont kokoontuu täällä, me mutta voimme lähteä. Kiitos oikein paljon, että jaksoitte loppuun asti. Kiitos kollegat.